Buenos días. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta. Muy buenos días. Queridos colegas. Oikein hyvää huomenta, hyvät kollegat. Hyvät ystävät. Libe-valiokunnan jäsenet, Tervetuloa teille kaikille. Olkaa hyvä, istuuntukaa. Ja tervetuloa takaisin. Oikein mukava nähdä teitä. Varmasti mukava nähdä toisianne ja varmasti tämän kesätauon jälkeen te kaikki olette saaneet uutta virtaa ja olette entistä vahvempia ja valmiita parlamentin toimiin Libe-valiokunnassa. Olen oikein iloinen siitä, että olemme palanneet ja valmiit lähtemään käyntiin. Meillä on äh, hyvin äh, kiireinen äh, esityslista, kuten aina. Meillä on sähköinen äänestys tänään ja haluan vain muistuttaa teille eh, siitä, että jos teillä ei ole korttia mukananne, niin eh, haetuttakaa se. Ja kuten tavallisesti, kun olen muista, muistuttanut tästä äänestyskortista, me voimme hyväksyä esityslistan, eh, jos ei siitä ole kommentteja me käsittelemme seitsemän kohtaa ennen äänestystä. Äänestys on 10.45. Jos ei kukaan vastusta, niin hyväksymme sen. Me hyväksymme pöytäkirjan edellisestä kokouksesta. Se pidettiin kesäkuussa ennen kesätaukoa. Jos ei esitetä tarkistuksia pöytäkirjaan, ne on jaettu teille. Jos ei tarkistuksia esitetä, niin ne voidaan hyväksyä. Ja sen jälkeen ähm, haluaisin aloittaa ennen kuin menemme varsinaiseen asia äh, kohtaan esityslistalla. Haluaisin käyttää lyhyen aikaa siihen, että haluaisin ilmaista koko valiokunnan kannan siitä, että lähetetään solidaarisuusviesti norjalaisille, varsinkin tämän joukkomurhan uhreille, joka tapahtui Oslossa tänä kesänä, heinäkuussa. Me olimme järkyttyneitä tästä tapahtumasta. Ääriradikaali oli tekijänä Ja tämä järkyttävä tapahtuma muistuttaa meitä siitä, että vaikka epäilyksiä oli olemassakin, me saattaisimme syyttää ulkoisia vihollisia, jotka vastustavat demokratiaa, vapauksia. Itse asiassa asia on kuitenkin niin, että, että nämä järkyttävät teot teki radikaali äärihenkilö, joka väittää puolustavansa Euroopan merkittäviä ajatuksia ja tätä asiaa meidän sopii miettiä, meidän pitää myös reagoida siihen ja sanoa, että tämä valiokunta on eh, tiukasti tällaisia toimia vastaan eh, ja edelleen haluamme puolustaa demokraattisia arvoja, tasa-arvoa, moniarvoisuutta, demokratiaa itseään. Ja totta kai eh, vaikka näin sanon, niin haluan ilmaista myös surunvalitteluni niille, jotka ovat menettäneet läheisensä tässä surmassa. Haluan ottaa osaa niille perheille, jotka menettivät perheenjäsenensä tässä rikoksessa. Haluan tukea myös sitä, että Norjan viranomaiset, jotka tekevät tutkimusta tästä asiasta, haluan antaa heille tukea valiokunnasta. Tässä ei ainoastaan tuomita, vaan pitää saada myös tuomiolle kaikki tekijät ja tuomita näistä kaikista hengistä, joita on menetetty. Ja tämän jälkeen ehdottaisin, että kun haluamme vahvistaa toimielinten välistä vuoropuhelua turvapaikasta, turvapaikkapaketista, minä olen antanut epävirallisessa kokouksessa neuvoston kanssa, kun kokoontui tämä neuvosto Puolan puheenjohtajakaudella aikaisemmin äh, nyt jo heinäkuussa ja neuvosto harkitsi meidän ehdotustamme, että äh, käytäntö olisi hyvin mielenkiintoinen. Meidän koordinaattoreillamme on siis mahdollisuus keskustella tästä vuoropuhelusta, sen puitteista ja äh, siitä voidaan keskustella myös valiokuntakokouksissa ja myös turvapaikka- ja uudelleenasutus kuulemistilaisuuden yhteydessä 20.10.2011. Ja sitten äh, käytännön äh, muistutus. Te olette saaneet äh, kalenterin live-kokouksista 2012. Me olemme saaneet aikaan parhaan kompromissin näille kokousajoille ensi vuodelle ja me tuemme tätä luonnosta. Tämä siis sen tähden, että hallinto voi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, jotta täytäntöön pannaan tätä kalenteria. Sitten voimme siirtyäkin kohtaan neljä esityslistalla. Euroopan komission alustus korruption torjuntapaketista. Se on tiedonanto korruption torjumisesta EU-ssa. Muut siihen liittyvät asiakirjat. Muistutan, että kesäkuussa Euroopan komissio hyväksyi paketin korruptiosta, jossa oli tiedonanto korruption vastustamisesta – komission päätös, että perustetaan EUn korruption vastainen mekanismi, myös raportti neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta tästä asiasta ja myös kertomus EUn osallistumisesta Greco-ryhmän toimintaan eli eurooppalaisten valtioiden korruption torjuntaneuvosto. Euroopan komissio on painottanut, että Korruptio maksaa EUlle suunnilleen 120 miljardia euroa vuodessa ja se tarkoittaa, että se maksaa prosentin EUn BKTstä ja se on vain vähän pienempi luku kuin EUn vuotuinen budjetti. Eli korruptio on suuruudeltaan EUn budjetin luokkaa. Libe valiokunnan jäsenet ovat osoittaneet kiinnostusta siihen, että keskusteltaisiin tästä kysymyksestä ja keskustelu käydään 14. syyskuuta täysistunnossa. Ja nyt meille komission edustaja esittelee näitä asiakirjoja. Kyseessä on herra Jakub Boratinski. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Haluaisin painottaa sitä, että komission kauden alusta lähtien me olemme huomanneet sen vahvan tuen, jota parlamentti on antanut komissiolle, kun komissio on halunnut nostaa tämän korruption vastaisen taistelun hieman korkeammalle tasolle te ehkä muistatte julkisen kuulemisen, joka järjestettiin korruptiosta äh, parlamentissa ja komission jäsen Malmström puhui tuolloin vuosi sitten äh, kattavan tutkimuksen tuloksista ja hän keskittyi tuolloin äh, siihen, että tuo, toi esille ne haittapuolet, joita korruptiosta on taloudelle, hallinnolle ja myöskin sitten kansalaisten luottamukseen – ja uskoon demokraattisiin instituutioihin. Ehkäpä tärkein olettamus ja tulos tilanneanalyynistä on se, että me emme välttämättä tarvitse uutta lainsäädäntöä ja uusia toimielimiä, vaan me tarvitsemme paljon vahvempaa täytäntöönpanoa niiden sääntöjen kohdalla, jotka ovat jo olemassa. Näitä puitteita on kehitetty parinkymmenen vuoden ajan. Meillä on eurooppalaisia kansainvälisiä välineitä ja asian ydin – ei todellakaan ole siinä, että lisättäisiin uusia välineitä, vaan varmistetaan se, että se mikä on jo olemassa, niitä käytetään asianmukaisella tavalla. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2009 eurobarometri, joka liittyi korruptioon, niin yli 80 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista oli sitä mieltä, että korruptio on yksi suurimmista ongelmista heidän omissa maissaan. Tämä korruptionvastainen vastainen paketti, joka hyväksyttiin 6. kesäkuuta, siitä löytyy kokonainen paletti toimia, joihin EU on jo ryhtynyt tai joihin sen tulisi ryhtyä, mutta todellakin tärkeää tässä oli se, että saatiin perustettua, saatiin aikaiseksi tämä ryhmä, jossa, jonka kautta voidaan sitten tarkastella säännöllisesti niitä toimia, joita jäsenvaltioissa tehdään korruptiovastaisessa taistelussa. Ja tämä liittyy myöskin Tukholman ohjelmaan ja tälle myöskin neuvosto on antanut siunauksensa. Ennen kuin puhun tästä kertomuksesta, niin voisin mainita muutaman asian, joita komissio on pohdiskellut. Ensinnäkin näet, tässä on siis kysymys toimista, joilla me voimme saada aikaan paljon parempaa oikeus- ja poliisiviranomaisten yhteistyötä, miten takavarikoinnissa voidaan toimia tehokkaammalla tavalla ja saataisiin uudet juridiset puitteet takavarikointiin silloin, kun on rikollisesti hankitusta omaisuudesta kysymys. Myöskin julkiset, hallinnat, julkiset hankinnat liittyvät tähän paremmat tilastotiedot, että voitaisiin paremmalla tavalla suojella EUn taloudellisia etuja. Ja myöskin tärkeä ulkoinen ulottuvuus, toisin sanoen se, että me haluamme keskittyä laajentumisessa paremmin tähän korruptioon ja myöskin haluamme käyttää sitten kehitysyhteistyöpolitiikassa ehdollisuutta paremmin hyväksemme. Tässä on kysymys myöskin EUn uskottavuudesta ja johdonmukaisuudesta. Johdonmukaisuus ja uskottavuus ne vaativat EUlta sitä, että se tekee läksynsä, jotta se voi vakuuttaa ulkopuolisen maailman. Me haluamme levittää hyviä käytäntöjä, me haluamme lisätä avoimuutta ja näitä korruptionvastaisia standardeja. Tämä kertomus, joka on uusi väline, josta tiedot tässä puhutaan, niin se mahdollistaa sen, että säännöllisin väliajoin voidaan tarkastella jäsenvaltioiden toimia ja saavutuksia. Voidaan myöskin osoittaa sormilla heikkouksia ja tätä kautta voimme kiihdyttää korruptiovastaisia toimia ja voimme saada aikaan parempaa luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Tämä kertomus ei tule olemaan kattava. Me haluamme todellakin, että, että tällä on jotakin vaikutusta. Me emme voi yrittää puuttua kaikkiin ulottuvuuksiin, joita korruption piiriin liittyy. Jokainen arvio niissä tullaan keskittymään tiettyihin relevantteihin asioihin EU-tasolla esimerkiksi korruptio julkisissa hankinnoissa. Sitten siellä saattaa olla jäsenvaltioihin liittyviä erityisiä asioita, joita sitten painotetaan maakohtaisissa analyyseissä. Eli kertomuksesta löytyy yleinen osio ja sitten maakohtaisia huomioita. Kertomus. Sieltä tulee myöskin löytymään suosituksia, suosituksia toimiksi EU-tasolla ja myöskin aivan yksittäisille jäsenvaltioille. Sen lisäksi, että tehdään inventaariota siitä, mitä on olemassa ja annetaan suosituksia, kertomus auttaa myöskin parhaiden käytäntöjen vaihtamisessa. Tämä on osa tätä politiikkaa, jota me haluaisimme viedä eteenpäin jo ensimmäisen kertomuksen myötä. Tämän äh, siis julkaisee komissio joka toinen vuosi alkaen vuonna 2013. Siinä tullaan käyttämään hyväksi kaikkia olemassa olevia lähteitä, äh, esimerkiksi Greco, josta puheenjohtaja jo puhui OECDn tietoja, UNCTADin, äh, siis YK on korruption vastaista mekanismia. Mutta tämän lisäksi me haluaisimme myöskin perustaa kertomuksemme riippumattomien tutkijoiden ja asiantuntijoiden työhön, eri sidosryhmien työhön, mukaan lukien myöskin yksityinen sektori ja myöskin kansalaisyhteiskunta. Samaan aikaan, jos lähestymistapa on tällainen, me, niin me toivomme, että me voimme varmistaa sen, että nämä olemassa olevat porsaanreijät tämänhetkisessä järjestelmässä, niihin voitaisiin puuttua. Toisin sanoen me menisimme pidemmälle kuin yksinomaan hallitusten välinen valvontamekanismi. Me haluaisimme todellakin löytää erilaisia relevantteja lähteitä työllemme. Meidän lähestymistapa on se, että me emme halua keksiä pyörää uudelleen Greco, UNCTAD ja muut tällaiset OECDn välineet, niitä me käytämme sitten järjestetään aivan erityisiä maavierailuja, arviointikierroksia, vertais, vertailuja. Eli ei tarvitse kaikkea tehdä uudelleen. Me haluamme käyttää hyväksemme sitä, mitä on jo olemassa. Ja sitten voidaan käyttää uusiakin tietolähteitä. Tällä tavalla me toivomme, että vältymme päällekkäisyydeltä näiden välineiden suhteen ja myöskin kuulemismenettelyssä kävi esille se, että jäsenvaltiot hyvin vahvasti toivat esille sen, että he eivät halua jälleen kerran uusia kyselykaavakkeita eri järjestöiltä. Eli tämän me vältämme käyttämällä olemassa olevia tietolähteitä. Sitten jos puhutaan kansalaisyhteiskunnan lähteistä, yksi tärkeä lähde, joka on jo tulossa, on Transparency Internationalin projekti, joka liittyy kansallisiin integriteettikertomuksiin. Eli me haluamme hyvin tasapainoisen lähestymistavan käyttäen eri lähteitä. Osana tätä samaa pakettia komissio hyväksyi modaliteetit, joiden myötä EU voi osallistua Grekon toimintaan. Eli tämä on seurantaa kertomukselle ja annetaan neuvottelumandaatti neuvostolle siitä, miten me haluaisimme osallistua Grekon toimintaan, jotta yhteistyöstä saadaan suurin mahdollinen hyöty irti. Sitten on myöskin kertomus korruption vastaista taistelusta yksityisellä sektorilla vuoden 2003 puitepäätöksen sovellukseen liittyen ja tämä osoittaa, että täytäntöönpano ei ole ollut tasaista ja esimerkiksi oikeushenkilöiden oikeusvastuu, siitäkin on esitetty kysymyksiä. Toisin sanoen tässä kerrotaan siitä, mitä on jo käytännössä toteutettu ja se on se järkeily, jota kertomuksessa on toteutettu. Eli ei katsota, miten eri kansainvälistä lainsäädäntöä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, vaan tarkastellaan sitä, miten se käytännössä toimii. Käytännössä Seuraavina kuukausina me tulemme tekemään seuraavaa. No vuosi 2013 ei ole ihan nurkan takana, mutta jos me haluamme saada aikaan laadukkaan kertomuksen tuolloin, josta saataisiin normeja tulevaisuudelle, niin meidän täytyy ponnistella kovasti sen eteen, että tässä onnistutaan. Eli peruslähtökohta on se, että perustetaan asiantuntijaryhmä, jolla on hyvin tärkeä rooli. Se tulee neuvomaan komissiota eri ulottuvuuksissa, jotka liittyvät tähän kertomukseen, esimerkiksi indikaattorien määritteleminen, suositukset EUlle ja jäsenvaltioille, hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja uusien toimien ehdottaminen. Tämä asiantuntijaryhmä tullaan perustamaan avoimen kilpailun kautta. Se tullaan julkistamaan lokakuun puolessa välissä, siis hyvin pian, ja me toivomme, että me saamme hyvin edustavan koosteen eri Euroopan unionin alueilta, eri ammattikunnista haluaisimme edustajia Tietenkin heidän täytyy jollakin tavalla olla tekemisissä korruption kanssa, mutta työstävät tätä ehkä hieman eri näkökulmista. Asiantuntijaryhmä se on siis neuvoa antava, mutta tietenkin komissio ottaa sitten täyden vastuun tästä kertomuksesta. Me myöskin olemme työstämässä viitekehystä tälle julkisille kilpailuille, josta me saisimme myöskin perustettua tutkijoiden verkoston. Se tulee työskentelemään tämän asiantuntijaryhmän rinnalla keräten tietoa eri jäsenvaltioista. Eli kysymys on yhteyskohtien verkosto jäsenvaltioissa todennäköisesti kyseeseen tulevat tutkijat, jotka sitten äh, lähettäisivät meille tätä olennaista tietoa jäsenvaltioista ja he voivat sitten täydentää sitä tietoa, jota me saamme muilta olemassa olevista, muista olemassa olevista kertomuksista. Hyvin tärkeä osa kertomusta tulee olemaan se, jossa määritellään indikaattorit. Tämä ei tule olemaan helppoa, koska korruptio on piilossa olevaa toimintaa. Sitä on hyvin hankala mitata, ei ole mitään helppoja vastauksia, vaan tämä on hyvin elävän keskustelun aiheena ollut jo viimeiset 20 vuotta. Mikä on luotettavaa, mikä on olennaista. Myöskin tällaiset ihmisten asioista, se käsitys, joka ihmisillä on asioista, niihin liittyvät indikaattorit ovat hyvin tärkeitä. Maailmanpankki on käyttänyt tämän tyyppisiä indikaattoreita, mutta me haluaisimme myöskin, tietenkin jos otetaan huomioon äh, rikosoikeuden, niin me haluaisimme myöskin sitten puuttua puuttua takavarinkointiin liittyviin kysymyksiin. Mediasta saatava tieto, sekin saattaa olla täysin olennainen kysymys. Eli tämä tehtävä tulee olemaan hyvin hankala ja näistä me tulemme keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Ja kuten jo sanoin, niin me tällä hetkellä olemme valmistelemassa äh, Grekon liittymistämme. Olen ollut ymmärtävinäni, että että jotkut parlamentin jäsenetkin ovat kiinnostuneita puhumaan aiheesta, eli tulen nyt puheenvuoroni loppuun. Haluaisin vain sanoa, että todellakin me tulemme laskemaan Liven ja Euroopan parlamentin tuen varaan tässä prosessissa. Mehän olemme nähneet, että se mitä tarvitaan on parempi täytäntöönpano – ja tästä syystä kertomus on meille mahdollisuus käyttää sitä vipuvoimaa, joka Euroopan unionilla on asettaa standardeja ja saada aikaan muutosta, mutta tässä onnistutaan ainoastaan, jos tämä kertomus on hyvin tehty, mutta sen lisäksi saisi aikaan ja osakseen kiinnostusta niiden ihmisten taholta, jotka haluavat viedä eteenpäin korruption vastaista taistelua sekä eu tasolla että kaikissa jäsenvaltioissa. Eli me todellakin laskemme teidän tukenne varaan. Oikein mielellämme tulemme kertomaan teille tästä prosessista tässä matkan varrellakin. Kiitos. Kiitoksia kovasti eh, komission edustajalle eh, tästä korruption torjuntapaketin esittelystä. Tällä tavoin meillä on mahdollisuus ehkä ennen kuin eh, avataan keskustelu jäsenille täällä salissa, niin voisimme ehkä kuunnella neuvoston edustajaa, jos hän haluaa neuvoston puolesta puhua lyhyesti. Onko näin? Jos ei, niin sitten voimme avata keskustelun ensimmäiseksi eh, edustaja De Jong. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tämä keskustelu tässä valiokunnassa, koska katson, että, että korruptiovastainen politiikka eh, on yksi keskeinen teema myös rikoslainsäädännön kannalta tällä hetkellä. Pari esimerkkiä, jotka ovat hyvin lähellä sydäntäni kun ajatellaan Eurojustin kehitystä Europolin kehitystä, meillä on Eurojustissa äh, tapauksia esillä. Valitettavasti meillä eräs äh, maamieheni, äh, joka on Europolin palveluksella, joka katsoi, että hän voisi käyttää tehtävänsä myös siihen, että hän hankkisi työpaikkoja myös kavereilleen. Ja tämä on myös lähellä meidän päivittäistä työtä, kun me näemme korruptiotapauksia. Toisekseen pääkeskustelut, joita olemme käyneet tänä kesänä, myös kesätauon aikana, ovat osoittaneet, että korruptio, korruptio ja taloushallinto Euroopassa on myös, kes, se on myös taloushallinnon kannalta keskeinen este. Ja näitä keskusteluja on nähty, tämähän näkyy myös keskustelussa eurosta ja kriisistä Kreikassa ja muissa maissa, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa niin ikään – että kaikkien muiden ongelmien lisäksi korruptio on keskeinen yhteinen ongelma, joka estää näiden maiden kehitystä myös. Edelleenkin tässä ei ole kysymys pelkästään mikä on tekninen asia, vaan tässä on ehkä kaikista tärkein asia myös ajateltaessa euron alueen kriisiä. Tätä taustaa vasten olen kovin, suhtaudun kovin myötäsukaisesti siihen, että meillä on tämä aloite nyt käsitteillä – ja olen iloinen myös siitä, että meillä on keskusteluja ollut aikaisemminkin komission kanssa. Ja olemme myös ryhmänä osallistunut tähän keskusteluun, kun puhutaan kansallista suunnitelmista. Muutamat asiat ovat osa tätä pakettia. Olenkin kovin kiitollinen komissiolle siitä, että nämä asiat ovat sisällyt, on, on sisällytetty tähän pakettiin. ja niin kuin äsken sanoin, kuinka oleellista on meidän päivittäisen työmme kannalta oikeuskysymyksen, mutta myös talouden kehityksen kannalta Euroopan unionissa. En ole kovinkaan varma siitä, että pitäisikö meidän jättää tämä ehdotus äh, tälle tasolle, mikä se nyt on, koska 2013 ensimmäinen äh, raportti ja mahdolliset suositukset on kovin äh, myöhäistä. Ja jos voisimme löytää jonkun tavan saada jolla komissio voisi tietyissä asioissa ja tietyillä alueilla esittää väliaikaisraportteja tai, siitä, tai aikaista tätä koko pakettia. Se olisi varmasti ö, hyvä poliittisen todellisuuden kannalta. Toisekseen on yksi ala ja yksi alue, jossa meillä on kiire saada jotain aikaan. Olemme nähneet aikaisempina vuosina tai viime vuonna muun muassa, että yritykset, jotka toimivat Euroopan unionin alueella ja ovat syyllistyneet tai mahdollisesti syyllistyneet äh, lahjontaan äh, Euroopan unionin ulkopuolella. Ja näitä on hoidettu hyvin heppoisesti. Minun oma nimeni Alankomaat ei ole priorisoinut äh, syytetoimia monikansallisia yrityksiä niiden lahjontaa vastaan. Tässä puhutaan myös Amerikan viranomaisista ja Alankomaissa olemme nähneet tämän jossa muun muassa Puolan viranomaiset ovat ryhtyneet toimi, syytetoimiin Philipsia vastaan, kun Philips on harrastanut lahjontaa myös sairaalasektorilla. Saman aikaan Alankomainen hallitus unohtaa tämän. Minusta kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa, meillä ei ole varaa siihen, että tämä jatkuu vielä muutaman vuoden. Edelleenkin katson, että tässä on kiire. Olen iloinen voinnassani ilmoittaa puheenjohtajalla kahdesta tapahtumasta, jotka ovat erityisen tärkeitä. Minä isännöin pyöreänpuolen keskustelua 22. syyskuuta Transparency Internationalin kanssa, jossa on keskeinen asia esille, joka liittyy komission pakettiin korruptiovastaisesta toiminnasta. Tässä katsannossa uskon, että komissaari Malmström tarvitsee mandaattia komissiossa, että hän voisi ottaa esille sen, että millä tavalla komissio toimii näissä kysymyksissä. Tämä on ongelmallinen ja me, meillä ei ole varaa tällaisiin viipeisiin. Ja toinen tapahtuma on marraskuussa, jonka päivämäärä on vielä auki, joka liittyy kehitysvaliokunnan ja AFETinkin toimintaan. Olemme, Niger, olemme lähettämässä missiota Nigerian suistoalueelle ja joka liittyy kehityspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan, mutta niin myös meidän valiokuntamme politiikkaan. Meidän pitäisi selvittää, mitä oliyhtiöt tuolla Nigerian suistossa tekevät ja millä tavalla korruptio näkyy niiden päivittäisessä toiminnassa ja mitä taas kansalliset viranomaiset täällä Euroopassa ja Euroopan unioni sinällään minkälainen vastuu niillä on tietyistä syytetoimista ja millä tavalla tämä auttaa näiden yritysten toimintaa. Ja tässä suhteessa Euroopan komission aletteluisuus vaatii lisää avoimuutta tähän toimintaan ulkomaille. Me tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tämä minusta meidän valikuntamme ja komissari Malmström, meidän täytyy olla tiiviisti mukana tämän tyyppisissä harjoituksissa, vaikkakin ensin näkyvältä tämä onkin aika kaukana oikeus- ja sisäasioista. Paljon kiitoksia. Young. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Anna Gomez, olkaa hyvä. Uh, Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puolestani kiittää komission edustajaa tästä tehdystä työstä. Niin tässä yhteydessä haluaisin myös vähän painottaa sitä, mitä herra de Jong sanoi. 2013 on vielä kaukana ja tämä on sellainen aihe, joka on hyvin monimuotoinen ja eh, tässä pitää ottaa eh, huomioon myös edelliset kokemukset. Eh, siitä huolimatta olisi syytä tehdä myös välikertomuksia ja meidän pitäisi keskittyä myös julkisiin hankintoihin, yksityissektoriin. Ja haluaisin sanoa myös, että tämä on hyvin perustavanlaatuinen aihe. Niinpä meillä on libe valiokuntana tässä merkittävä rooli. Ja tämä liittyy myös talouskriisiin, jonka koemme juuri tällä hetkellä. Kysehän on korruptiokriisistä. Ja Kyse on äh, täysin korruptoituneista toimintatavoista, jotka ovat aiheuttaneet kriisin. Minulla on esimerkkejä äh, Portugalista, mutta varmasti myös Kreikasta on esimerkkejä. Tässä täytyy olla kuitenkin varovainen, koska nämä ovat sellaisia esimerkkejä, jotka eivät liity ainoastaan näihin sopeutusohjelman maihin. Ja näin korruptoidut maat, Kreikka, Portugalia Ja tästä on esimerkkejä muistakin jäsenvaltioista. Puhumme tässä aktiivisesta korruptiosta. Esimerkiksi Portugalissa on ollut sukellusveneostoissa tällaisia tapauksia. Siitä syystä tämä on sellainen ilmiö, joka on Euroopalla, Euroopan sisäinen ilmiö, mutta sillä on selvästi myös ulkoinen ulottuvuus, aivan kuten herra de Jong mainitsi tässä. Tässä mainittiin myös kolmannet maat, joihin Euroopan unionilla on suhteita, ja tässä suhteessa sanoisin, että LIBE-valiokunta on ähm, hyvin tärkeässä asemassa, koska se voi antaa panoksensa tähän aiheeseen. Äh, varsinkin kun puhutaan veroparatiiseista, äh, meidän pitää nähdä selvästi myös se, että emme voi torjua korruptiosta, korruptiota äh, tiukasti, jos ei puututa veroparatiiseihin. Ja tätä ei voi hoitaa kahdenvälisesti tai tapauskohtaisesti. Äskettäin Saksa on allekirjoittanut sopimuksia Sveitsin kanssa, jotta maksettaisiin veroja myös niiden yhtiöiden osalta, jotka, joilla on pääomia Sveitsissä. Se on tietenkin mahdollista, mutta tämä asia pitäisi hoitaa Euroopan unionin tasolla Emmekä me voi puhua tässä pelkästään Euroopan unionista, vaan meidän pitää miettiä myös muita maita, kolmansia maita ja varsinkin veroparatiisimaita. Ja sitten toinen kysymys. UNCTADin, YK UNCTADin kanssa tehtävä sopimus on olennainen. Ja tässä varsinkin kun puhutaan laittomista toimista korruption kautta. Ja sitten nämä whistleblowers ilmiantajatapaukset esimerkiksi omassa maassani ja Isossa Britanniassa on nämä sellaisia ihmisiä, jotka ovat vaarassa, kun ovat puuttuneet näihin kysymyksiin. On annettu ilmi tiettyjä ihmisiä ja sitten äh, yhteistyö Euroopan unionin toimielinten välillä, jotta torjuttaisiin korruptiota. Meillä on asiasta äh, allekirjoitettu sopimuksia, äh, mutta Portugalin tapaus esimerkiksi on aivan ilmeinen. Esimerkiksi tässä sukellusveneosto tapauksessa asiasta tehtiin useita tutkimuksia portugalilaiset ähm, odottivat äh, kaksi vuotta, syyttäjät odottivat äh, kaksi vuotta ennen kuin käytettiin äh, näitä asiakirjoja, että ennen kuin saatiin ne asiakirjat, joita tarvittiin Saksasta. Meidän pitää tuomia, tuomita tällaiset korruptiotapaukset ja meidän pitää ottaa huomioon kaikki nämä tapaukset. Minä todella toivon, että komissio tekee näin. Kiitos. Kiitoksi. Äh, minä haluaisin vielä muistuttaa teitä, äh, haluan toivottaa teidät takaisin tervetulleeksi. Ensin tuomitsimme Oslon massamurhan, mutta sitten muistutin vielä tästä äänestyksestä 10.45. Täytyy olla tiukkana ajan käytön takia. Monet tulevat takaisin 10.45 muista valiokunnista, muista tapahtumistaan. Meidän pitää olla tiukkana ajan käytön kanssa, joten meidän pitää saada muut keskustelut päätökseen siihen mennessä 10.45, joten pyytäisin, että pitäydytte rajoitetuissa puheajoissa, koska minulla on melkoisen pitkä puhujalista vielä, joten pyytäisin, että pitäydytte lyhyissä puhu- puheenvuoroissa. Seuraavaksi edustaja Kirkhope. Um, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus kiinnostaa minua, koska minun mielestäni tässä tulisi soveltaa nollatoleranssia. Meillä Euroopan parlamentissa on omat säännöt ja olen iloinen siitä, että niitäkin on tiukennettu, mitä meidän toimintaamme tulee. Ja tämän tulisikin olla lähtökohta, siivota ensin oma pesä kun puhutaan komissiosta, korruptio pahoin pelkään on hyvin monessa EU-maassa vielä läsnä tietyt maat ovat ottaneet käyttöön uutta lainsäädäntöä. Esimerkiksi Isossa Britanniassa meillä on lahjontalaki tullut voimaan ja se käsittelee liikemiesten ja merentakaisten alueiden välisiä toimia. Ja tämä on hyvin tärkeää kansainvälisen kaupan suhteen, mutta tämä kuitenkin osoittaa, minkälaisella asenteella täytyy lähteä liikkeelle, koska viimeisen kymmenen vuoden aikana kovinkaan paljon edistystä ei ole tapahtunut ja komissio tekee kertomuksessaan sellaisen johtopäätöksen, että kyse ei niinkään ole välineiden puutteista, vaan siitä, että olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ei täytäntöönpanna ja noudateta. Eli meidän täytyisi löytää poliittista tahtoa ongelmiin tarttumiseen Hollannin televisiossa oli hiljattain dokumenttiohjelma, jonka nimi oli Uusi mafia, ja se osoitti aika sokeraavalla tavalla, että EUn varoja, jotka oli tarkoitettu Bulgarian jälleenrakennukseen, niitä käytettiin aivan johonkin muihin tarkoitukseen, ja tätä me emme voi hyväksyä. Komission täytyy tarttua tähän, ja tätä ei voida tehdä yksinomaan uusien ehdotusten kautta, vaan siihen tarvitaan valppautta. Ja vielä yksi asia, puheenjohtaja. Korruptio, se on määritykseltään hyvin selvä, kuten asianajajat ja muut tässä salissa tietävät. Mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että toiminnat, jotka eivät kuulu tämän määritelmän piiriin, tietyt asiat, ja te herra puheenjohtaja tiedätte tämän yhtä hyvin kuin minäkin, tietyt asiat ei vain tunnu oikeilta esimerkiksi tietyt toimet, joita meillä on suhteessa muihin toimielimiin, jotka liittyvät varainkäyttöön. Ja silloin kun eh, tulee sellainen olo, että kaikki ei ole kohdallaan, niin silloin virkamiehillä täytyisi olla oikeus tarkastella ja varmistettaisiin se, että sitten ei päädytä korruptiotilanteeseen. Nolla toleranssi tällaiseen eh, hyväksymättömään käytökseen ja komission täytyy olla hyvin valppaana, aivan kuten meidän täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Edustaja Väyvänen. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, minustakin tämä on hyvä ajatus tehdä työtä korruption vastaisissa asioissa. Ja pidän hyvänä tätä komission tiedonantoa, joskin minullakin on eräitäkin kommentteja. Näen, että komissio yrittää erityisesti keskittyä siihen, että se saisi valtavan raportin, jossa arvioidaan nykytilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta kysymys onkin siitä, että mikä siinä, mutta miksi me tarvitsemme tällaista raporttia? No, koska tämä Number of... raportin lopussa halutaan esittää lisätoimia, jos me haluamme vastustaa korruptiota. Tässä suhteessa en oikein näe, että onko tämä että tässä arviossa olisi, pitäisi enemmän keskittyä siihen, mitä me haluamme saada aikaan tällä raportilla ja mikä tulisi olemaan sitten se seuraava vaihe tässä toiminnassa. Olen samaa mieltä useimpien asioiden kanssa, joista herra Kirchhoff puhui, mutta olen myös samaa mieltä siitä, että meidän Euroopan unionissa meidän täytyy en tiedä, on, ollaanko virheellisiä, kun puhutaan sääntöjen tiukentamisen ensimmäinen asia, kuten korruption vastaisessa toiminnassa on avoimuus ja läpinäkyvyys. Ja minä on, näen tätä läpinäkyvyyttä tässä Euroopan unionin sisällä ja tässä parlamentissakaan, jolle me haluamme olla tekopyhiä enää. Meidän täytyy myöntää, mikä on, mitkä ovat ne säännöt, joita pitäisi soveltaa meihin itseämme Meillä on äskettäin skandaaleja eräiden kollegojen kohdalla, jotka olivat, joita ikään kuin lahjottiin toimittajien toimesta, jotka kuvittelivat, näyttelivät toista roolia, mutta jos henkilöt, jotka ovat julkisessa toimessa, kuten Euro, kansan, Euroopan parlamentin jäsenenä tai kansallisen parlamentin jäsenenä, heilläkin on tuloja siitä, että he toimivat yritysten johtoelimissä ja saavat palkkioita siitä. Olen pahoillani, mutta tämäkin on yksi sellainen asia, jota pitäisi ehkä selvittää. Eikä se ole välttämättä oikein, niin kuin herra Kirchhoff sanoi. Ei se ole välttämättä korruptiota, mutta se oli ihan oikein. Ja missä tämä läpinäkyvyys on, jos puhutaan siitä, että me olemme tällaisessa virassa ja samaan aikaan tuollaisissa tehtävissä jolle me teen tätä, niin, niin äh, puhutaan, äh, silloin puhutaan kahdesta eri standardista, jota sovelletaan toisella tavalla. Komissio mainitsi myös, että olemassa ovat vähin välineet. Meillä on välineitä äh, korruptiovastaisuudeksi yksityisellä sektorilla, ja tässä pikkuisen puhutaan myös poliittisesta korruptiosta, ja minä katson, että oikeastaan – ainakin näinä aikoina Euroopan kansalaiset, heidän täytyy voida nähdä, miten me, miten me olemme, suhtaudumme tiukasti korruption politiikan alalla. Ja me voisimme ajatella jopa samantyyppisiä sääntöjä, jotka koskevat poliittisten puolueiden rahoitusta ja varojen käyttämistä vaalikampanjoihin, jos me haluamme osoittaa rehellisesti, että me todellakin vastustamme korruptiota. Ja yksi asia julkisista hankinnoista, no julkisia hankintoja koskeva politiikka Euroopan unionissa tällä haava on todellakin kovin heppoista. Ainakin tällä sektorilla olen varma, että me voisimme saada paljon tiukempiakin sääntöjä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Monika Makovei. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä eh, tuen korruption vastaista politiikkaa EU-tasolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yritämme tehdä tätä. Ja nyt eh, tähän mennessä tämä oli jäsenvaltioiden tasolla hoidettavissa. Eh, me haluamme vahvemman mekanismin. Olen tyytyväinen kuitenkin, että se lähtee käyntiin. Haluan muistuttaa myös siitä, miten tärkeää on korruption vastainen toiminta. Korruptio on kallista se johtaa myös veromaksajien rahojen väärinkäyttöön. Se vääristää markkinoita jopa nykyisen kriisin aikana. Se hidastuttaa kriisistä toipumista. Me vastustamme korruptiota selkeästi ja tuemme sitä, että tehdään yhteistyötä EUn tasolla tässä asiassa. Haluan muistuttaa teitä ja kiittää kollegoita siitä, että parlamentti antoi panoksensa siihen, että saisimme aikaan yhteisen unionin tason politiikan. Me eh, vaadimme sitä eh, kirjallisessa eh, julkilausumassa ja halusimme myös eu tasoista seurantamekanismia. Edellinen kertomus mekanismin, mekanismista, jonka komissio laati, ja siinä puututaan erityisesti tiettyihin toimiin eikä kokonaisuuteen. Sen pitäisi keskittyä avainkysymyksiin eli e, korruptionvastaisten lakien täytäntöönpanoon. Meillä on jäsenvaltioita, joissa on hyviä lakeja, joissakin ei ehkä ole, mutta täytäntöönpano on avainkysymys ja tietenkin seuraamukset myös ja takavarikointi. Minä päätän puheenvuoron tähän. Minä todellakin tuen näitä toimia. Odotan kovasti keskustelua kollegojen kanssa tässä kysymyksessä. Uh, thank you very much. Uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Uh, oikeastaan nämä olivat hyvin arvokkaita puheenvuoroja, joita tässä on käytetty. Ja pahoittelen sitä, että meillä ei ole neuvostosta kukaan kommentoimassa, koska niin kuin täällä on sanottu, eräs pääasioita, joita komissio painotti, on se, että meillä ei ole poliittista tahtoa jäsenvaltioiden tasolla siihen, että voitaisiin puuttua näihin ongelmiin. Niin kuin Monika Makovic sanoi, ne ovat ongelmia, jotka vaikuttavat taloudellisiin, poliittisiin elämään. On kysymys myös ihmisoikeuksista, koska tämä, tämä heikentää yksilön oikeuksia – meillä on nyt komissio on luonnostellut tätä tilannetta, jossa on, on voitu havaita, että puitepäätöksiä pannaan todella heikosti täytäntöön. Ja tämä näkyy, tämä heijastuu myös Euroopan tasoon ja kansainvälisiin yleissopimuksiin, joita ei ole myöskään pantu täytäntöön. Ja niin kuin Timothy Kirkhope sanoi, kertoi tästä Britannian lahjontalaista, Britannia on kuitenkin yksi seitsemästä jäsenvaltiosta, joka ei ole ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimusta siviililainsäädännöstä ja korruptiosta, kun kellään ei ole varaa sitten lähteä moralisoimaan, ellei tätä ole tukenut. On kysymys myös meidän omista ongelmista, mutta kun ajatellaan niitä suuri, valtavia kustannuksia, joita korruptio merkitsee, niin tässä näkyy poliittisen tahdon puute. Niin kuin Timothy sanoi. Mike, Mike. Sorry. Mikrofoni. On todellakin ällistyttävää. Ja se on harmi, että neuvosto ei ole tule esittänyt mitään siitä, mitä 27 jäsenvaltiota voisi tehdä. Meidän täytyy ottaa tämä asia esille ja meidän, jos me haluamme lopultakin loput, lopettaa tämän, tämän pelleilyn tämän asian tiimoilta, on kaksi erityistä asiaa tässä rikos, äh, rikosoikeudessa, jossa meidän täytyy olla, olla huolissamme. Ensinnäkin me ei, ole tällaista kes, ei löydy tällaista keskeneistä luottamusta eri viranomaisten kesken, jos epäilyksiä löytyy siitä, että korruptiota tapahtuu ja niin paljon kuin me teemmekin lainsäädännön tasolla, niin se perustuu olettamukseen, että meillä on keskeinen luottamus. Ja tuomioistuimet, ää, äh, niin kuin Euroopan pidätysmääräyksestä todetaan, nämä luotamme toisen jäsenvaltion viranomaisiin silloin, kun puhutaan oikeudenmukaisesta ää, äh, kohtelusta. Järjestelmä ei vain kestä, jos korruptiota ää, äh, epäillään. Ja toisekseen kuten komissio totesi, korruptio liittyy myös järjestäytynyt rikollisuus. Ja ihmiskauppa on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla lahjotaan korruptoituneita viranomaisia, rajaviranomaisia ja poliisia. Niitä tähän syyllistävät ihmiskauppaa käyvät. Tämä on valtava ongelma. Ja toivonkin, että neuvosto todellakin Äh, asettuu tämän asian taakse ja, ja että neuvoston pitäisi kerrankin sanoa, että, että se tukee tällaisia mekanismeja. Meillä ei tule olemaan mitään vääriä syytöksiä, koska tämä ei kuulu minun jäsenvaltiolleni. Niin tämä on, tätä, tällaista ei voida sallia, ikään, joka estäisi tämän toiminnan. Kaikki oikeus sisäasioissa riippuu siitä, että me voimme luottaa toisiimme. Ja jos jäsenvaltiot eivät ole valmistautuneet tämän asian hoitamiseen, niin silloin meidän pitäisi al- äh, alkaa ihmetellä sitä, että löytyykö tätä keskinäistä luottamusta lainsäädännössä. Mr. Abrecht. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, mitä tähän mennessä on sanottu. Vihreinä me aina pyydämme sitä, että korruptiovastaisia sääntöjä täytäntöön pannaan paremmalla tavalla ja nyt aika on kypsä, koska meillä on ryhmät ja puolueet ylittävä aloite korruptiovastaista taistelusta. Tämä on enemmän kuin tärkeää, koska kuten me aikaisemmin jo kuulimme, niin korruptio nakertaa oikeusvaltioperiaatetta. Jos me emme taistele korruptiota vastaan, niin silloin meillä tulee olemaan vaikeuksia saada lakeja kunnioitetuksi muilla sektoreilla. Eli tämä on hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Olen samaa mieltä herra de Jongin kanssa sen suhteen, että meidän tulisi edetä tässä hieman rivakammin kuin mitä on ehdotettu. Olisi hyvä, jos voisimme aloittaa nyt heti ainakin tämän äh, sääntöjen tai täytäntöönpanon suhteen. Tässä on kysymys myöskin prioriteettien asettamisesta poliisisektorilla. Jäsenvaltioiden täytyy asettaa omat prioriteettinsa korruption vastaisessa taistelussa, äh, myöskin mitä tulee rikoksiin taloussektorilla. Minun mielestäni tässä on kysymys myöskin siitä, että täytyy tehdä päätöksiä sen suhteen, missä rahoja käytetään ja missä tarvitaan uusia toimia ja välineitä, mutta kuten herra Kirkhope myöskin aivan oikein sanoi, niin tässä ei ole kysymys siitä, että rakennetaan uusia välineitä, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että noudatetaan ja täytäntöönpannaan olemassa olevia. Haluaisin tietää hieman tarkemmin, mitä olisivat ne ehdotetut toimet ja välineet, tarkalleen sanottuna ne, jotka tulevat johtamaan siihen, että täytäntöönpanon jäsenvaltioissa paranisi. Ja ehkä sitten hieman kovaäänisemmin täytyisi puhua neuvoston suuntaan silloin, kun neuvostosta on tulossa ehdotuksia, koska kuten sanoin, tämä on todella kiireinen asia. Meidän tulisi ryhtyä työhön heti eikä odottaa enää hetkeäkään. Thank you. Monsieur Le Michel. Kiitoksia, Le Michel. Kiitoksia aivan nopeasti. Minä eh, olen samaa mieltä useimmista asioista, en aivan kaikista, mutta palaisin näihin kysymyksiin. Aivan ensiksi haluaisin onnitella eh, komissiota, komissaari Malmströmiä tästä. Tämä on hyvin vaikea aihe, kun eh, me näemme, miten tietyt jäsenvaltiot ovat ratifioineet vastahakoisesti näitä äh, asiakirjoja. On kolme äh, jäsenvaltiota, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä äh, Euroopan neuvoston asiakirjaa ja 12, jotka eivät ole allekirjoittaneet muita. Ja sitten korruption vastainen asiakirja, siinä on seitsemän, jotka eivät ole allekirjoittaneet. Tämä on on tietenkin ongelma ja kyse on poliittisesta tahdosta, tahdottiin tai ei. Minä olen aivan samaa mieltä Saran kanssa. Ei, ei ole sopivaa, että näin tärkeä aihe on sellainen, että sitä käsitellään, mutta neuvosto ei ole paikalla. Tämä olisi hyvä ajankohta painottaa juuri näitä kysymyksiä. Tietenkin erittäin merkittävä kertomus jos se saa jotakin aikaan. Ja e, on tärkeää, että tämän kertomuksen tulokset, e, siinä pitää mainita e, ne jäsenvaltiot, jotka eivät toimi hyvin tässä suhteessa. Haluaisin kiinnittää pariin asian huomiota aivan nopeasti. Olisi tärkeää saada nopeasti luettelo niistä käytännöistä, jotka ovat parhaita jäsenvaltioissa. Rova Weber puhui poliittisen puolueiden rahoituksesta. Minä voin sanoa, että siitä lähtien, kun on kielletty se, että omassa maassani ne yritykset voivat äh, tukea äh, poliittisia puolueita, ehdokkaita äh, vaalikampanjoissa, aivan selkeästi on saatu merkittäviä tuloksia korruption torjunnassa koska tämä oli selvä eh, kiistämätön korruptiokanava aikaisemmin. Sitten toinen aihe, joka on tärkeä ja kyse on yhteensopimattomuudesta yksityisen ja julkisen sektorin välisissä tehtävissä. Tässä puhuttiin Euroopan parlamentin tehtävästä ja yksityissektorin tehtävästä. Minä olisin erittäin äh, varovainen tässä aiheessa. Äh, suosin sitä periaatteessa, mutta se ei ole mitenkään helppo aihe. Mutta sitten kun puhutaan hyvistä käytännöistä, esimerkiksi velvoita niin eh, minä lopetan aivan pian, puhuttiin eh, velvoitteesta, että poliitikot ja eh, päättäjät, korkeat virkamiehet, heidän pitäisi ilmoittaa taloudelliset vastuunsa joka vuosi, omaisuus, omaisuutensa. Nämä ovat tärkeitä asioita. Tällä ei ole mitään merkitystä, ellei komissio voi antaa konkreettisia ohjeita ja suuntaviivoja jäsenvaltioille. Ja aivan lopuksi haluaisin tietää hiukan tarkemmin, miten kansalaisyhteiskunta voi osallistua tähän ja ketä kuulemme kansalaisyhteiskunnassa, mikä on lehdistön rooli tässä, koska Tästä ei saa tulla myöskään politiikan vastaista välinettä. Tässä asiassa pitää olla tarkkaavainen, jos politiikan vastaisuutta halutaan ruokkia, niin siitä usein kärsii avoimuus. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brons. Thank you. Uh, corruption is one of those concepts that... Kiitoksia. Korruptio on yksi sellainen asia, joka ansaitsee kansa- yleisen tuomion osakseen, on ö, silloin helppo puhua kaikista toimista, joilla voidaan estää korruptiota, mutta tässä tapauksessa nousee esiin kaksi kysymystä, joita täytyy vastata. Mihin, e, miksi EU ja komission täytyisi olla tehokkaampi hoitaessaan jäsenvaltioille kuluvia asioita? Kansallisella hallituksella on kuitenkin tieto omista maistaan, siksi onkin mahdollista estää korruptiota sillä tasolla. Jos se sinä, sinä epäonnistunut, silloin se kertoo jotakin kyseistä hallituksesta. Toisekseen, kuinka paljon tämä paketti maksaisi? Komissio sanoi, että ei, ollut, ei tarvita uutta lainsäädäntöä tai uusia instituutioita, mutta epäilenpä, että komission suositukset kuitenkin päätyvät juuri tähän. Epäilenkin, että tämä paketti ei vähennä korruptiota, vaan se luo lisää ää, menoja itse asiassa EU-sisällä. Kiitos. Kiitoksia. Tässä oli vielä nimiä puhujalistalla, mutta huomaan, että ne jäsenet, jotka nostivat kätensä, eivät olekaan nyt enää salissa, joten ehkäpä komission edustaja voi vielä sanoa loppusanansa ja ehkä neuvoston edustaja myös. Ja sitten voimme mennä seuraavaan asiaan. Neuvosto ensin. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, haluaisin vakuuttaa teille, että eh, sisäministerimme herra Jesmila oikein mielellään täsmentää teille niitä asioita, joita käsitellään täysistunnossa 14. syyskuuta, aivan kuten puheenjohtaja pyysikin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä komissio loppupuheenvuorossa. Eh, Kiitos. Oli oikein mukava kuulla nämä tuen osoitukset ja ylistyksen sanat komission työtä kohtaan. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Haluaisin täsmentää yhden asian ajoituksesta ja kertomuksesta. Tietenkin komissiossakin ollaan hyvin kärsimättömiä. Me halusimme saada aikaan, halusimme saada aikaan uutta politiikkaa mahdollisimman nopeasti, mutta on kuitenkin selvää, että tämä kertomus ei ole päämäärä sinällään. Se on väline, jolla me voimme edistää hyviä käytäntöjä. Se on väline, jolla me voimme varmistaa, sen, että nämä monet hyvät ajatukset ja aloitteet, kertomukset, joita on olemassa ja jotka eivät tällä hetkellä ole näkyvillä, niin todellakin niitä voitaisiin tuoda päivänvaloon. Ja täten tästä tulisi vaikutusvaltainen väline, mutta minun on myöskin sanottava teille, että tässä ei ainoastaan kuultu ylistyksen sanoja ja tuen osoituksia, vaan monet skeptikot kysyivät, että miksi taas uusia kertomuksia, koska kertomuksia on jo entuudestaan. Me otamme tämän asian hyvin vakavasti. Meidän täytyy onnistua tässä. Tämän kertomuksen täytyy osoittaa kaikille, että sillä on todellista lisäarvoa. Ja jotta tähän päästäisiin, niin meidän on pakko tehdä kunnollista valmistelevaa työtä ja tämä on se realistinen arvio siitä, missä aika, minkälaisessa ajassa tämä voidaan kunnolla tehdä. Lopputuote ei ole ainoa tärkeä asia, vaan myöskin koko tämä prosessi. Ja tämä tietenkin, no me lähdemme liikkeelle tämän vuoden loppupuolella ja ensi vuonna me aiomme äh, järjestää kuulemiskokouksia, me järjestämme kokouksia, joissa me keräämme tietoa, eikä ainoastaan Brysselissä, vaan kautta Euroopan unionin. Nämä ovat mahdollisuuksia keskustella tästä asiasta ja me laskemme tässäkin Euroopan parlamentin aktiivisuuden varaan, jotta tätä otetaan esille huomattavalla tavalla. Me olemme aina valmiita sitten astumaan tähän prosessiin mukaan, mutta me emme voi ottaa sitä riskiä, että laatisimme kertomuksen, josta ei olisi lisäarvoa, joka ei olisi laadukas. Thank you. Kiitoksia. Ja kuten sanoimme, me olemme muuttaneet päiväjärjestystä hieman, jolla on tarkoitus ennakoida sitä keskustelua kohdasta numero 5 ja kohdasta 7. Meille siirrymme nyt kohtaan 7 joka liittyy kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja oleskelun edellytyksiin kausityötä varten. Ja esittelijämme on kollega Claude Moraes, joka puhuu nyt ja avaa tällä tavalla keskustelun. Ja tässä on kuitenkin 217 tarkistusta tähän mietintöön. Ne on esitetty tähän mietintöluonnokseen. Meillä on myös mukana FEM-valiokunta, jota edustaa rouva Antikoni Papadopoulou, mutta nyt kuulemme herra Moraisilta, että ja sitten saamme myös komissiota kommentteja, myös Puolan hallituksen kommentteja ja puhutaanpa lyhyesti ytimekkäästi, että varttia vailla voidaan ottaa äänestys. Morais, ole hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin siis kirjasin tähän juuri ylös, että äänestykset alkavat 10.45, eli pyrin lyhykäisyyteen. Halusin muistuttaa kollegoja vain siitä, että me olemme käyneet tästä asiasta jo useammankin keskustelun ennen kesälomia. Olen hyvin kiitollinen varjoesittelijöille hyvin avoimesta, suorasukaisesta keskustelusta ja se näkyy näissä tarkistuksissa, aivan erityisesti Papa Nikolau, eh, Mulder, Ernst ja muut. Meillä on 217 tarkistusta, aivan kuten puheenjohtajakin totesi, mutta myöskin 131 tarkistusta työllisyysvaliokunnasta ja herra Koferaati joka on ollut kanssaesittelijä. Hänen kanssaan olen tehnyt viime viikkoina tiiviistä yhteistyötä, jotta jotta tämä asia saadaan pidetä, pidettyä oikeilla raiteilla. Tarkistukset heijastelevat kahta asiaa yhtäältä. Tämä ehdotus pääasiallisesti siinä on kysymys siitä, että halutaan suojella kausityöntekijöitä väärinkäytöksiltä ja haluamme myöskin hieman pönkittää sitä, mikä on jo olemassa. Yhtäältä siis tämä ja sitten toisaalta tämänhetkisessä työmarkkinatilanteessa Euroopan unionissa nämä ovat hyvin arkaluontoisia asioita, koska kun me pyrimme pönkittämään työmarkkinoita – suhteessa mihin tahansa ei-EU-kansalaisten ryhmään, niin silloin tulee aina vakuutuskysymys ja tulee kysymys myöskin laiton maahanmuutto ja siihen liittyvät kysymykset. Eli nämä tarkistukset heijastelevat tätä tasapainoa, joka tulisi löytää se heijastuu näistä tarkistuksista. Eli haluaisin nyt vain käydä läpi nämä avainasiat alueet. Meillä on koordinaattorien varjoesittelyiden kokous ensi keskiviikkona, eli yksityiskohtaiset kommentit voitte esittää minulle keskustelun päätteeksi. Siis tälle on tulossa jatkoa ensi viikolla. Haluaisin lähteä liikkeelle näistä sektorikysymyksistä ne sektorit, joita direktiivillä hallinnoidaan, me teimme selväksi sen, että turismi ja maatalous ja kasvinviljely, niiden tulisi olla ne tärkeimmät asiat. Tästä me olemme samaa mieltä herra Koferaatin kanssa ja olen iloinen nähdessäni, että tarkistuksissa on olemassa konsensus, joka keskittyy siis näihin kolmeen sektoriin. Sitten tietenkin on eri näkökulmia siihen, voisiko, tulisiko jäsenvaltioiden pystyä lisäämään lisäsektoreita tarkistuksista. Löytyy, sieltä löytyy useampikin tarkistus, jossa puhutaan siitä, että jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet täytyisi ottaa tässä mukaan. Minun kantani olisi se, että työmarkkinaosapuolet tulisi ottaa mukaan, mutta tarkistuksista näkyy selvästi se, että työmarkkinaosapuolilla ei tulisi olla se viimeinen sana sanottavana ja on myöskin tarkistuksia, joissa sanotaan, että työmarkkinaosapuolilla tulisi olla erilaisia rooleja. Jos työmarkkinaosapuolet ovat mukana, niin se on tässä sitä tärkeintä sekä minulle että herra Koferaatille, mutta tietenkin tästä täytyy vielä keskustella ja meidän täytyy myöskin sitten yksityiskohtaisesti analysoida näitä tarkistuksia varjoesittelyiden kanssa. Sitten mitä tulee sovellusala, tämähän kuuluu yksinomaisesti Libelle. Olin jo tehnyt selväksi sen, että komission ehdotuksessahan puhutaan yksinomaan vain kolmansien maiden kansalaisista, jotka oleskelevat EUn ulkopuolella ja tulevat kausityöntekijöiksi EUhun, niin sanoin, että saattaa olla olemassa riski laittomaan oleskeluun ja tietenkin tämä tilanne voitaisiin laillistaa ja tästä tietenkin on syntynyt koko joukko tarkistuksia. Herra Papa Nikolau haluaa rajoittaa tämän Äh, ainoastaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka oleskelevat EUn ulkopuolella, mutta herroa Sargentini haluaisi mukaan tähän kolmansien maan kansalaiset, jotka laillisesti oleskelevat EU-ssa tai jotka ovat turvapaikanhakijoita, eli tässä jäsenten mielipiteet eriävät. Huomasin myöskin, että muut varjoesittelijät eivät näistä asioista ole tehnyt ehdotuksia, eli joko nyt tai ensi viikolla minua kiinnostaisi tietää, tarkoittaako tämä sitä, että muut kollegat ovat sitä mieltä, että tämä alkuperäinen komission kanta on oikea vai onko kysymys vain siitä, että he eivät ole yksityiskohtaisesti tähän asiaan äh, paneutuneet. Sitten Tämähän kuuluu siis työllisyysvaliokunnan ja Liben toimivaltaan. Oltiin yhteisymmärryksessä esittelyiden välillä siitä, että me haluamme vahvistaa tätä accommodation-määritelmää. Tässä on kysymys Tämä majoituskysymys, tämä vaikuttaa ehkä pikkuasialta, mutta jos tarkastellaan sitä, miksi Libe tarkasteli tätä alun perin. Tämä liittyy siihen, mitä me olemme nähneet tietyillä alueilla Euroopan unionissa, mitä kausityöntekijöihin tulee, eli tämä asianmukainen majoitus jäsenvaltiossa. Tämä on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin tärkeä asia. Ja näissä tarkistuksissa on nähtävissä tukea sekä koferaatilta että muilta, että määriteltäisiin hieman yksityiskohtaisemmin, mikä on riittävä majoitustaso artiklassa 14. Jotkut halusivat sitten pitäytyä komission linjassa, jossa viitataan tiettyihin kansallisen lainsäädännön vähimmäisstandardeihin. Nämä tarkistukset yleisesti ottaen ovat linjassa – sen tavoitteen kanssa, jolla pyritään parempiin majoitusoloihin kausityöntekijöille ja se on myöskin linjassa sen kanssa, että minä haluaisin hieman yksityiskohtaisempaa määritelmää siihen, eh, mistä tässä on kysymys. Eli tätä täytyy vielä työstää. Sitten vielä oleskelun pituus. Tämä kuuluu yksinomaan Libelle. Minä ehdotin että me pidämme kiinni kuudesta kuukaudesta 12 kuukauden sisällä ja olen iloinen, että sekä EPP että ALDE-ryhmä ovat tukeneet tarkistuksissaan tätä. Eli nyt näyttäisi siltä, että on konsensusta kuuden kuukauden kaudesta 12 kuukauden sisällä. Olen huomannut, että monet jäsenvaltiot neuvostossa ovat puhuneet pidemmästä kuin kuuden kuukauden kaudesta, mutta minun mielestäni on kyseenalaista, voiko tällaisia pidempiä kausia enää pitää määräaikaisena kausityönä. No tietenkin jäsenvaltiot voivat ottaa tämän esille neuvostossa. Olemme kuulleet huhuja tähän suukaan, mutta ainakin tämä konsensus kuudesta kuukaudesta 12 kuukauden sisällä on olemassa. Sitten sitten nämä tyhjät kriteerit, tämä myöskin kuuluu Libelle, mitä tulee näihin kriteereihin. No, Tietyt liittyvät työsopimuksiin, terveystarkastuksiin, vakuutuksiin ja niin edelleen. Ja jotkut jäsenet ovat sanelleet lisäehtoja, jotta kausityöntekijän hakemus voitaisiin hyväksyä. Esimerkiksi herra Papa Nikolaou nämä tarkistukset, no niitä haluaisin tarkastella varjoesittelyiden kanssa hieman lähemmin varmistaaksemme, että ne ovat suhteellisia ja meidän tulisi tarkastella myöskin kansallisia lainsäädäntöjä näissä asioissa. Ja tulisi myöskin tarkastella, onko jotakin asetuksia, jotka liittyvät eh, Schengenin alueeseen ja jotka olisivat samansuuntaisia. Eli tätäkin täytyy vielä tarkastella, mutta ymmärrän, mikä näiden taustalta löytyy. Halutaan hieman tiukentaa niitä sääntöjä, joilla kausityöntekijöiden hakemuksia hyväksytään. Eli otan nämä tarkistukset kyllä hyvin vakavasti ja tulen keskustelemaan näistä yksityiskohtaisesti. Sitten kausityöntekijöiden suojelu, tämä kuuluu yhteisvastuun vastuullisesti meille ja työllisyysvaliokunnalle. Tästä on tehty tarkistuksia, useampiakin tarkistuksia. Olen iloinen, koska tässä mennään tämän ehdotuksen ytimeen. Siinähän aina oli tarkoituksena suojella kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia kausityöntekijöitä ja saada vakautta työmarkkinoilla tälläkin osa-alueella ja täten mitä tarkistuksiin tulee ja kausityöntekijöille annettavaan tietoon, valitusmekanismeihin, sellainen valitusmekanismi, jossa uhri ei joudu syytetyn asemaan ja järkevät sanktiot työnantajille. Nämä kaikki ovat tarkistuksia, joita me voimme tukea ne on jätetty hyvin järkevällä tavalla käsiteltäväksi. En nyt halua yksityiskohtaisemmin mennä tähän, koska meillä on äänestys edessä ja tämä koko ehdotus on aika äh, kiistanalainen. En sanoisi, että se ei ole suosittu, mutta se on kuitenkin kiistanalainen ehdotus. Jos olen jättänyt käsittelemättä jonkun asian, niin kuten sanoin, yksityiskohtaisempia varjoesittelijöiden kokouksia on tulossa, mutta halusin tässä hyvin avoimesti lähteä liikkeelle. En halunnut lähteä mistään yhdestä asiasta liikkeelle, vaan me olemme ymmärtäneet, kuinka arkaluontoinen kysymys tämä on. Me tiedämme, mikä tämän ehdotuksen taustalla on, ja nämä tarkistukset antavat meille mahdollisuuden löytää tasapainon kausityöntekijöiden suojelemisen välillä ja näiden vakiinnutettujen maahanmuuttoreittien välillä ja myöskin toisaalta otetaan sitten huomioon ne huolet, joita kollegoilla aivan selvästi on, mitä tulee laittomaan maahanmuuttoon ja siihen, tuleeko laiton maahanmuutto lisääntymään tai eh, tuleeko tämä ehdotus vaikuttamaan siihen jollakin tavalla. Eli tämä on minun mielestäni se tasapaino, joka tulisi tässä saavuttaa ja haluaisin kiittää kollegaani Koferaattia työllisyysvaliokunnassa, koska olen tehnyt eh, rivi riviltä hänen kanssaan yhteistyötä varmistaakseni sen, että meillä on johdonmukainen mukainen Libe-valiokunnan kanta. Ja tähän päätän puheenvuoroni. Kiitoksia. Ja nyt nämä tarkistukset, kyse on vain yhdestä vaiheesta pitkässä keskusteluprosessissa. Sille ei ole vielä päätä näkyvissä. Me jatkamme tätä keskustelua ja me kuulemme ensin neuvoston ja komission edustajia ymmärtääkseni komissiosta. Edustaja Diane Schmidt on täällä salissa valmiina puhumaan tästä merkittävästä kysymyksestä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon oleskelun edellytykset kausityötä varten. Lyhyesti kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Voin puhua hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää edustaja Moraisia ja Koferaatia, kaikkia parlamentin jäseniä. Haluaisin äh, äh, sanoa että arvostan hänen kannanottoaan ja erittäin arkaluontoinen äh, aihe. Kyse on nimenomaan kausityöntekijöistä, jotka tarvitsevat suojelua. Komissio ehdotuksessaan yritti saada aikaan tasapainoisen tekstin. Keskustelimme komission sisällä paljon, jotta saimme aikaan tasapainon ja vastaisimme niihin huolenaiheisiin, joita on esitetty tarkistuksissa ja tarkistusten määrä ja se, että ne menevät eri suuntiin, se osoittaa, miten vaikea tämä aihe on. Me yritämme parantaa sitä te täällä parlamentissa myös ja neuvoston avulla pyrimme parempaan tulokseen ja voin vakuuttaa, että pyrimme komissiossa saman aikaan kompromissin olen aivan samaa mieltä näistä kannanotoista, joita esititte täällä, ja tämä keskustelu osoittaa, miten voimme saada asiaa paremmalle tolalle. Menen vain muutaman kysymykseen tässä. Näissä tarkistuksissa näimme, että nämä ovat pääkohtia, joista pitää keskustella. Soveltamisala, voimmeko hyväksyä jäsenvaltioiden alueelta hakemuksia. Sitäkin on mietitty. Komissio on päättänyt, että meidän pitäisi pitäytyä sellaisissa kolmansien maiden kansalaisissa, jotka tulevat ulkopuolelta, EUn ulkopuolelta. Tämä perustuu siihen, että kyse on väliaikaisesta muuttovirrasta ihmisistä, jotka tulevat väliaikaisesti EU-hun koko järjestelmä perustuu tähän väliaikaiseen maahanmuuttoon. On siis tiettyjä näkökohtia tässä järjestelmässä, joita pitää ehkä käydä läpi uudestaan, jos laajennamme soveltamisalaa. Esimerkiksi tämä perheen yhdistämiskysymys, kysehän on väliaikaisesta maahanmuutosta. Meidän täytyy olla selvillä, mistä tässä puhutaan. Sitten nämä toimialat, niiden määritelmä, tässä oli tärkeä keskustelun aihe valmistelukokouksissa. Me määrittelimme nämä toimialat ajatellen kausityön tekoa ja me halusimme olla riittävän kapealaisia tässä, jotta otetaan huomioon kaikki kausityöntekijät. Toisaalta pitäisi ottaa huomioon myös eri jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, joten kausityöntekijän määritelmä on yhteydessä näihin toimialoihin. Me emme määritelleet tarkasti tätä listaa tekstissä, ja minun mielestäni ajatus, että otetaan mukaan työmarkkinaosapuolet on erittäin hyvä ajatus. Ja sitten se, että meillä olisi suljettu lista. Me emme katsoneet sitä tarpeelliseksi. Me halusimme antaa myös joustovaraa jäsenvaltioille ja työmarkkinoille. Sitten työolosuhteet, tiettyjä pyyntöjä on esitetty että saataisiin suljettu luettelo. Tärkeää tässä on se, että on artikla, jossa varmistetaan kausityöntekijöiden suojelu, mutta toisaalta pitää muistaa, että halutaan saada aikaan yksinkertainen, houkutteleva järjestelmä, jota todellakin käytettäisiin, jos tehdään monimutkainen järjestelmä, sitä ei ehkä käytetä. Sitten oleskelun kesto. Komissio on ehdottanut kuuden kuukauden enimmäiskestoa kalenterivuoden sisällä. Kyseisen voi tulla myös 12 kuukauden jakso. Tässä pitää ottaa huomioon myös eri jäsenvaltioiden tilanteet. Joissakin jäsenvaltioissa on kolmen tai kuuden kuukauden rajat ja joissakin jopa yhdeksän kuukauden ja kun komissio ehdotti kuusi kuukautta, siinä haluttiin mennä keskivaiheille sen suhteen, mitä tällä hetkellä jäsenvaltioissa on käytäntönä. Tärkeä on myös kausityöntekijöiden suojelu, majoituskysymys, me puhuimme melko yleisluontoisesti. Ehkä joltain osin voidaan mennä yksityiskohtiinkin. Haluan mainita ainoastaan sen, että jos näin toimitaan, siitä voi saada suuntaviivoja eh, nykyisestä lainsäädännöstä eh, esimerkiksi perheenyhdistämissäädöksissä. säädöksissä tai vastaavissa, joissa puhutaan myös majoituksesta, mutta minä en mene yksityiskohtiin muilta osin esiin, esimerkiksi valvonta ja tarkosta, ta, äh, tarkastukset, äh, tiedonanto on tärkeä, äh, netitse, pitää olla myös kansalliset äh, nettisivustot, joista saa äh, eri jäsenvaltioiden osalta tietoa, koska kaikkia ei hoideta EU-tasolla ja tällä tavoin saadaan paremmin tietoa myös äh, säädöksistä. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten äh, puheenjohtaja valtion puolesta, äh, rouva Agniskaja. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. wszystkim państwu bardzo... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä haluan kiittää näistä esitetyistä näkemyksistä. Me olemme tutustuneet kommentteihin niin tarkasti ja haluan kiittää sekä molempia esittelijöitä, jotka myös tapasivat meidät ja esittivät näkemyksiä tästä direktiivistä. Mitä taas tulee neuvoston käsityksen, en nyt halua mennä tässä yksityiskohtiin tänä päivänä, koska ensimmäinen tapaaminen maahanmuuttoasioista pidetään 13.14. syyskuuta. Ja tämän kokouksen jälkeen me voimme sitten antaa teille tietoa neuvoston kannasta.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 kiittää herra Morajaisia ja muita, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa. Tämä työ on ollut hyvin monimutkaista ja tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Ei vähintään sen takia, että tällä hetkellä kovin paljon tähän liittyvää lainsäädäntöä ei ole olemassa. Ja tämä on tehnyt ongelmien identifioinnin hyvin hankalaksi. On ollut tiettyjä puutteita näissä aikaisemmissa kertomuksissa ja kun sääntöjä ei ole, niin on hyvin hankala nähdä sitä, miten yritykset toimivat ja täten kilpailu vääristyy. Haluaisin mainita muutaman asian. Voimme mennä yksityiskohtiin myöhemmin. Ensinnäkin sovellusala. Olen tietoinen siitä, että komissiolla on tiettyjä huolenaiheita ja tiedän, miksi komissio sanoo, että on tärkeää, että ainoastaan EUn ulkopuolelta tulevat henkilöt tulisi ottaa tämän piiriin. Mutta minun mielestäni meidän täytyy miettiä, harkita väliaikaista järjestelyä, siirtymäkauden järjestelyä, joka olisi voimassa vain ensi, ensivaiheessa. vaiheessa minun mielestäni silloin tätä tulisi soveltaa niihinkin henkilöihin, jotka ovat jo Euroopassa. Ja tulisi antaa näille henkilöille mahdollisuus äh, harjoittaa kausityöntekijöiden toimintaa, jos ne he näin haluavat. Jos meillä olisi tällainen äh, kohta ja jos se olisi asianmukaisella tavalla muotoiltu, niin silloin me voisimme laillistaa monien sellaisten henkilöiden aseman, jotka ovat jo, ovat jo oleskelemassa Euroopan unionin alueella. Eli tämä olisi voimassa vain direktiivin täytäntöönpanon ensivaiheessa. Sitten mitä näihin sektoreihin tulee, olen täysin vakuuttunut siitä, että kaikista tehokkain ratkaisu on, että pyrimme identifioimaan mahdollisimman tarkasti, mikä sovellusala tällä direktiivillä on, ja sitten jätetään jäsenvaltioille yksityiskohtien sorvaaminen, koska jäsenvaltiot ymmärtävät oman asemansa ja tilanteensa paljon paremmin. Ja täten jäsenvaltiot voisivat laatia yksityiskohtaiset juridiset säännöt. Mutta tärkeintä tässä on se, että työmarkkinaosapuolet tukevat sitä, mitä me sanomme, niiden täytyy olla mukana joustavissa järjestelyissä ja heidän täytyy olla samaa mieltä. Siis ne, jotka edustavat työnantajia ja yrityksiä, heidän täytyy olla samaa mieltä siitä, mitä tapahtuu ja heillä täytyy olla myöskin samanlainen vaikutusvalta tähän kansainväliseen lainsäädäntöön. Eli jos minkäänlaisia poikkeuksia ehdotettuihin sääntöihin tehdään, niin silloin kaikki työmarkkinaosapuolet, eh, niiden täytyy olla samaa mieltä. En yritä väittää, että tämä, tämän saavuttaminen olisi helppoa, koska tilanne vaihtelee maasta toiseen ja on hyvin eh, hankala löytää tästä minkäänlaista homogeenisyyttä, mutta jos me pyrimme siihen, että meillä olisi hyvin rakennettu direktiivi, josta löytyisi tiettyä joustoa ja sitten otetaan esi osa, eri osapuolten ja sidosryhmien ja jäsenvaltioiden mielipiteet huomioon, niin silloin me ehkä päätyisimme elinkelpoiseen ratkaisuun. Ja kolmanneksi tämä ajanjakso. Me olemme puhuneet tästä jo aikaisemmin. Ehdotus kuudesta kuukaudesta alkuvaiheessa 12 kuukauden sisällä on minun mielestäni hyvin todennäköisesti oikea. On puhuttu siitä, että ehkä yksi, yhdeksän kuukauttakin olisi parempi, mutta minä mieluummin pitäisin kiinni tästä lyhyemmästä ajasta. Ja syy tähän on se, että muutoin me ehkä vesitämme tämän välineen olemassaolon syytä. On myöskin tiettyjä kausitöitä, jotka eivät rajoitu tiettyyn kauteen. On turismissa kausityön paikkoja talvellakin olemassa. Ja esimerkiksi puutarhan viljelyssä äh, sadot kypsyvät eri vaiheessa. Joskus keskikesällä, joskus keväällä ja joskus myöhemmin. Eli tässä ei ole kysymys yksinomaan kalenterivuodesta vaan tässä on kysymys maatalouskausista ja sitten turismissa puhutaan aivan erilaisista kausista. Eli me emme voi puhua yksin omaan tietystä kalenterivuoden kaudesta, vaan meillä täytyy olla sellainen ajanjakso, joka kattaa tietyn määrän kuukausia, josta löytyy tiettyä joustoa, jotta se tälle saadaan tukea. Uskoakseni ei ole mitään konfliktia alkuperäisen ehdotuksen suhteen. Tässä on vain kysymys siitä, että me haluamme löytää käytännönläheisiä ratkaisuja. Haluaisin kiittää. Grazie. Mrs. Papa... Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Papadopoulou. Ευχαριστώ πολύ Suurkiitokset puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja meidän täytyy löytää tasapaino, jotta me saamme eh, johdonmukaisen lähestymistavan. Kaikkia kysymyksiä ei ole vielä eh, käsitelty loppuun saakka. Olen tehnyt naisten oikeuksien valiokunnan nimissä ähm, lausunnon ja meidän mielipiteemme täytyy pitää mielessä. Me olemme sitä mieltä, että kyllä me olemme kyllä samaa mieltä kaikista näistä huolenaiheista ja esille otetuista ongelmista, joista Moraes ja Koferaatti puhui, mutta tämän lisäksi me haluaisimme lisätä tähän sen, että kausityön teko on tarve Euroopan unionille. Suurin osa kausityöntekijöistä on naisia ja heihin kohdistuu aivan erityisiä ongelmia. On hyväksikäyttöä naiskausityöntekijöitä kohtaan ja aivan erityisesti mitä tulee palkkatasoon lisäksi naiset kokevat monia muitakin ongelmia, esimerkiksi mitä tulee silloin, kun he ovat raskaana tai kun heidän täytyy pitää huolta lapsistaan, mutta on myöskin seksuaalista häirintää kaikki nämä ovat erityisongelmia, jotka kohdistuvat nimenomaan naispuolisiin kausityöntekijöihin. Ja naisten oikeuksien valiokuntana meidän mielestämme nämä ongelmat täytyy ottaa hyvin vakavasti huomioon ja ne täytyy ottaa tähän e- ehdotukseen mukaan. Ja mitä tulee sitten sovellusalaan ja tiedonsaantiin, niin me haluamme auttaa naisia koska nämäkin naiset, jotka ovat kausityöntekijöitä, eh, he eivät välttämättä osaa lukea, eivätkä he tunne oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Eli eh, heille täytyy taata pääsy tietoon. Ja sitten mitä tulee seurantakeinoihin, ja valvontakeinoihin me painotamme sitä, että meillä tulisi olla tuloksellisia mekanismeja, jotta me voisimme kannustaa naisia silloin, kun he joutuvat hyväksikäytön uhriksi. Me haluamme kannustaa heitä tekemään näistä ilmoituksia. Heidän täytyy olla tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja silloin he tietävät, miten heidän täytyy toimia silloin, jos he joutuvat hyväksikäytön uhriksi. Thank you. No. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Papa Nikolau. Thank you, Mr. Chair. Uh, I will speak in Greek just to be fast and puhun kreikaksi, jotta tämä menee nopeammin ja tarkemmin. Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää esittelijää Moraesia tästä hyvin rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä, joka meillä on tähän mennessä ollut. Ja haluaisin kiittää myöskin herra Konferaatia hänen neuvoistaan tähän päivään saakka. Me olemme keskustelleet paljon aikaisemmissakin keskusteluissa ja keskusteluissa varjoesittelijöiden kanssa – mitä meihin tulee ja mitä tulee EPP, niin meillä alusta lähtien oli hyvin selkeä suunta tässä asiassa. Me teimme selväksi sen, että tämä kausityöntekijäkysymys on vakava asia. Se on asia, johon meidän täytyy kaikkien paneutua. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että on hyväksikäyttöä on muitakin asioita, joihin täytyy puuttua, sellaisia ilmiöitä, joita vastaan täytyy taistella. Ja tämän täytyy tapahtua tasapainoisissa puitteissa, jotta me voimme suojella näitä henkilöitä, mutta myöskin, jotta jäsenvaltiot voivat panna näitä puitteita. Meidän peruslähtökohtamme on se, että meidän täytyisi pyrkiä pois hyväksikäytöstä tulevaisuudessa. Olemme samaa mieltä komission kanssa, kun komissio sanoo, että tätä direktiiviä täytyisi soveltaa yksinomaan EUn ulkopuolelta tuleviin työntekijöihin, jotka sitten kausityön jälkeen palaavat maahansa. Olen puhunut kollegojen kanssa tästä aiheesta ja siitä, mitä tulisi tehdä niille, jotka ovat jo EUn sisäpuolella, sellaisille henkilöille, jotka laillisesti oleskelevat eh, Euroopan unionissa ja haluaisivat eh, työllisyyspulan takia tehdä eh, työtä Euroopan unionissa. Eli meidän täytyisi tarkastella tätä kysymystä hieman yksityiskohtaisemmin tässä yhteydessä haluaisin täsmentää sen verran, että ne, jotka laillisesti ovat Euroopan unionin sisäpuolella, niin meillähän on jo olemassa juridiset puitteet monessakin suhteessa. Esimerkiksi näiden määräaikaisesti Euroopassa oleskelevien henkilöiden Schengenin sääntöjen puitteissa. Heidän on hyvin vaikeaa mennä minnekään muualle eh, yli kolmeksi kuukaudeksi. Jos me haluamme ryhtyä uudistamaan kausityöntekijöiden lainsäädäntöä tällä tavalla, niin sitten meidän täytyy tarkastella myöskin Schengenin säännöstöä meillä on erityisiä säännöstöjä, jotka liittyvät siihen, miten tämän tyyppiset henkilöt voivat toisessa EUn jäsenvaltiossa asettautua ja tehdä työtä. Ja sitten mitä turvapaikanhakijoihin tuli, no ennen lomia me kävimme keskustelua parlamentissa eh, turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, vastaanottoolosuhteista ja niin edelleen. Ja tarkoituksena oli, että emme syvennä näitä ongelmia ja sitä ei tulisi myöskään tehdä tämän kausityöntekijäkeskustelun kautta. Meidän täytyisi käydä tämä keskustelu ehkä turvapaikkapaketin yhteydessä eikä silloin kun puhutaan kausityöntekijöistä. Haluaisin sanoa tämän vain sen takia, että me emme halua tiukkaa kantaa sen takia, että haluamme yksinomaan pitää kiinni komission tekstistä. Me olemme analysoineet näitä tietoja ja olemme sitä mieltä, että jotta me pääsemme eteenpäin asiassa, jossa tarpeita on, niin täytyisi tehdä muutoksia moneen olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja täten me olemme täysin samaa mieltä siitä, että meidän ja olen itse asiassa tehnytkin tämän suuntaisen tarkistuksen, toisin sanoen kausityöntekijöihin, työs, kausityöntekijät, jotka ovat jo laillisesti EU-ssa tai jotka muusta syystä jo löytävät, ovat paikalla Euroopan unionissa, niin tästä ei ole epäilystäkään. Mutta mitä tulee laittomiin työntekijöihin ja maahanmuuttajiin, niin esitän seuraavan kysymyksen. Henkilö, joka tulee laittomasti Euroopan unioniin, jos hän tarttuu tällaiseen tilaisuuteen, niin palaako hän sitten omaan maahansa? Palaako hän entiseen maahansa? Tämä henkilöhän joka tapauksessa on tehnyt valinnan sen suhteen, että hän tulee Euroopan unioniin. Eli mitä me teemme sitten näille maahanmuuttoliikkeille? Mehän kaikki tiedämme, mistä laittomassa maahanmuutossa on kysymys. Me lähettäisimme viestin ja nämä viestit ovat hyvin merkittäviä, mitä tulee maahanmuuttoon tulevaisuudessa, maahanmuutto Syyriasta, Pohjois-Afrikasta ja kaikilta muilta ongelma-alueilta. Niin minkälaisen viestin me antaisimme? Antaisimmeko sellaisen viestin, että, että tulkaa Eurooppaan, on olemassa tällainen mahdollisuus, siis jo menneisyydessä on turvapaikkajärjestelmää käytetty hyväksi väärällä tavalla. Heillä ei ole minkäänlaista oikeutta tulla maahan. He tulevat maahan ja pyydävät, pyytävät turvapaikkaan ja jotkut ovat heille vain sanoneet, että tällainen mahdollisuuden ikkuna on auki ja että he voivat jollakin tavalla sitten laillistaa oleskelunsa tällä tavalla Euroopan unionissa. Eli tällä tavalla me yritämme hallinnoida pientä määrää, siis jos tarkastelemme tätä kokonaismäärää maahanmuuttajissa Euroopassa, niin me avaamme valtaisan laillistamisen ikkunan laittomille maahanmuuttajille, jotka eivät aina ole välttämättä kausityöntekijöitä, vaan heillä on usein monia muitakin ongelmia päätän puheenvuoroni, koska en halua käyttää liikaa aikaa, mutta haluaisin loppuun todeta, sen, että meidän tarkistuksemme hyvin monessa mielessä samaan suuntaan kuin esittelijäkin puhui. Me olemme ymmärtäneet ja analysoineet ongelmaa. Me haluamme luoda puitteet, jotka on houkutteleva ja joka sitten voidaan täytäntöönpanna jäsenvaltioissa ja odotan innolla ensi viikkoa, jolloin pääsemme käymään varjoesittelyiden välistä keskustelua ja toivon mukaan me pääsemme yhteisymmärrykseen ja saamme mahdollisimman hyviä tuloksia tästä aikaan. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Argentini. Dank u voorzitter. Laten Kiitos puheenjohtaja. Haluan vielä kerran palata kysymykseen siitä, miksi me haluamme ylipäätään tällaisia säädöksiä kausityöntekijöitä varten. Tarvetta on kausityöntekijöiden elämän sääntelyyn Euroopassa. Valitettavasti tällä haavaa meillä on kovin heikot työolosuhteet niille ihmisille, jotka ovat osittain jopa laittomasti täällä. Ja tämä täytyy saada loppumaan ja se onnistuu vain silloin, kun sanotaan, että Eurooppa hyväksyy sen, että me, me olemme mannerihon, voidaan muuttaa töihin myös sellaiset ihmiset, joilla on, joilla on vähän tai ä, äh, ei lainkaan ammattipätevyyttä. Tämä täytyy mahdollistaa. Ja on ihmisiä, jotka haluavat tulla tänne ja haluavat ä, äh, työskennellä kunnollisissa olosuhteissa. Jos me haluamme tehdä jotakin, meidän täytyy tehdä jotakin myös valvonnan suhteen työpaikoilla. Rouva Flotra ja minä olemme esittäneet tar- äh, tarkistuksia työpaikkavalvonnasta, ja tämä on sellainen kohta, jos äh, on tähän mennessä valinnut puutteita. Me voimme pohtia kaiken kaikenlaisia asioita, mutta jos jäsenvaltiot kieltäytyvät selvittämästä, mitä työtehtaissa tapahtuu tai mitä maataloudessa tapahtuu ja tiloilla tapahtuu ja puutarhanhoidossa tapahtuu. No, jos tämä jää silleen, niin silloin me saa mitään tehokasta järjestelmää aikaan. Kuten sanottu, me luomme tavallaan aukon laittomille maahanmuuttajille, maahanmuuttajille jotka sitten laillistavat asemansa. Olisi tietenkin kiva, kun tämä toimisi kunnolla. Ne, jotka laittomasti työskentelevät täällä, niin pitäisi voida työskennellä täällä laillisesti. Meillä on ajallisesti rajattua maahanmuuttoa ja jos nämä laittomat maahanmuuttajat sitten laillistavat asemansa, meidän täytyy tietää, missä he asuvat, me tunnemme nimet, me tiedämme heidän perheensä ja tällä pohjalla sitten, tällä pohjalta henkilö voidaan palauttaa lähtemään, mutta se edellyttää hyvää ja toimivaa valvontaa. Jäsenvaltiot sanovat, että okei, okay, minä teen sen itse, se on minun heiniäni, se on minun tehtäväni, mutta jos sitä ei tehdä, niin sitten siellä ollaan mahdollisesti oikeassa. Silloin tämä saattaa merkinä aukkoa rajalla, joka mahdollistaa alaittoman maahanmuuton. Silloin me olemme itse syypäitä. Minä olisin halunnut, että olisi mahdollista laittomille hankkia laillinen asema mutta pelkäänpä, että tämän puolesta, tämän asian edessä joudutaan vielä pitkään taistelemaan. Ratkaisevaa on se, että me katsomme, että me luomme tässä järjestelmän, jolla Eurooppa voi tarvitsee yhä vähemmän ihmisiä, jotka tulevat tänne laittomasti. Tämä johtaa siihen, että, että työ voidaan tehdä kunnollisissa olosuhteissa ja me me annamme myös ihmisille mahdollisuuden turvata elantonsa. Tämä on vasta ensimmäinen askel kattavassa sääntelyssä, joka liittyy työhön, työperusteiseen maahanmuuttoon. Mutta tämä kattaa muitakin aloja kuin kausityöntekijät. Me tarvitsemme kuitenkin paljon työvoimaa. Nyt olisi hyvä pitää mielessä, että Täällä on paljon väkeä läsnä, koska meillä pitäisi olla äänestys 10.45. Meillä on vielä muutama puheenvuoro, joten pyytäisin, että puhutte lyhyesti, jotta voimme siirtyä äänestykseen, koska monilla on muita menoja. Sitten edustaja Ernst. Kiitoksia. No, tämä kausityöntekijät on sama juttu kuin jänis ja siili. Ensiksi kausityöntekijät ja sanovat, että olemme täällä jo. Ja sitten yritetään hoitaa säädöksiä, kun me tiedämme, että nämä kausityöntekijät ovat jo paikan päällä. Ja nyt täytyy muuttaa sääntöjä, koska, koska heitä kuitenkin riistetään, koska heitä käytetään, heidän palkkaansa dumpataan Tämä on se käytännön tilanne. Meidän täytyy pohtia, mikä tässä koko problematiikassa on tärkeää. En koskaan ole uskonut, että, että tällaista kunnollista maahanmuuttoa olisi. Me voimme keksiä näitä käsitteitä vaikka kuinka monta kertaa. Me voimme vaikka laulaa näiden käsitteiden puolesta, mutta, mutta, mutta tällaista kunnollista kausityöntekijä maahanmuutto ei ole ainoastaan muutamassa tapauksessa. Siksi meidän täytyy myös pohtia sitä, että mikä on kausityöntekijän käsite, mitä sillä halutaan ilmaista. Ja Papa Nikolaus sanoi, että ne, jotka ovat jo EUn alueella, heillä olisi muitakin mahdollisuuksia työskennellä. Eihän se näin ole. Otetaanpa esimerkiksi Saksa. Siellä on hyvin paljon ihmisiä, joita siedetään joita ei palauta, jotka ovat olleet siellä kymmenen vuotta, mutta heillä ei kuitenkaan mahdollisuutta saada äh, päästä äh, ammattityöhön. Ja on mu- sama tilanne muissakin maissa, mutta tämä on valtava määrä ihmisiä Saksassa, jotka eivät pysty tekemään laillista työtä. Siksi meidän täytyy kyllä pohtia, onko mielekästä, onko järkevää sitten, että otetaan huomioon äh, EU-alueella se mahdollisuus toimia kausityöntekijänä Si, si, se olisi kyllä aika miele, mielekästä. Tämähän liittyy tähän laittomaan maahanmuuttoon, mutta myös se liittyy myös siihen, että monet ihmiset ovat oikeudellista syistä, esimerkiksi Saksassa, eivät pysty tekemään tätä. Ja heillä on suuria vaikeuksia päästä tämän tyyppisiin työhön. Ehkäpä tätä olisi syytä hieman pohtia. Toinen asia. Meistä on hyvin tärkeää, että työolosuhteet ovat selkeästi määriteltyjä ja nostetaan sellaiselle tasolle, jota on, joka on meille EU-ssa tärkeä, niin kuin 153 artiklakohdat kohdat A ja B, joka liittyy työoikeuteen EU-ssa. Tähän liittyy ilon e, yleissopimukset. Meidän täytyy perehtyä näihin asioihin. Eikö tämä voisi olla pohjana sille työskentelylle ja työolosuhteille, jotka voitaisiin tällä tavalla Äh, määritellette selkeästi. Äh, siirtotyöläistä on tähän liittyvä juttu myös. Meidän täytyy äh, selvittää näistä tarkistuksissa, että voidaan huolehtia siitä, että syrjintää ei tapahdu sukupuolen tai rodun pohjalta. Eihän tämä mitään, mikään yksinkertainen juttu olla. Ei, ei pyytäisi vielä muistamaan tämän asian. Kausityöntekijä mikä se oikein on. Kausityöntekijät, niitä on keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella, niitä on aina. Ei se ole pelkästään loma-aikana. Mikä tämä kausi on? Ei aavistustakaan. Minusta tämä on kovin vaikeaa. Voitaisiin puhua rajallis, rajatusta työajasta, puoli vuotta tai niin poispäin mutta minusta tämä on edelleenkin selvittämätön juttu, tämä kausityöntekijän käsite. Tähän liittyy myös eri aloihin minä vielä kernaasti puhuisin varjoesittelijöiden kanssa ja esittelijän kanssa tästä asiasta, koska tämä on minusta täysin epäselvä juttu. No, mitäs sitten vielä tärkeää? Me tarvitsemme tiukkoja äh, vaatimuksia työnantajan suuntaan. Niin, kyllä. Meillä on kovast, kovinkin paljon vaatimuksia työn, ö, äh, työnantajan suuntaan tarkistuksissamme. Ne, jotka äh, käyttävät pimeää työntekijöitä ja veromaksu ja niin poispäin. Ehkäpä tähänkin voitaisiin, tästäkin voitaisiin vielä sopia, koska työnantaja on tässä tärkeässä asemassa. Kiitoksia. Thank you, thank you. Kiitoksia. Meidän pitää laittaa äänestys tasan 11. Me olemme 15 minuuttia myöhässä. Täällä on vielä kolme jäsentä puheenvuorolistalla. Ja minä pyytäisin, että käytätte ainoastaan minuutin jokainen, jota saamme päätökseen tämän keskustelun ja voimme kuulla vielä loppupuheenvuorossa esittelijä. Seuraavaksi edustaja Mulder. Kiitoksia puheenjohtaja, mutta pitäisi sanoa tämä aivan aluksi silloin, kun kaikki eh, puhuvat vielä. Minä sanoisin koordinaattoreille, että meidän pitäisi löytää mahdollisimman paljon konsensusta tässä ja suurin yhteinen nimittäjä tämän ryhmän osalta, mitä tulee Minun, min, minun mielestäni meidän pitäisi pitäytyä maatalouteen ja puutarhaviljelyyn, matkailuun tässä muut alat, kuten Murais sanoi, minä vastustan sitä, että laittomuutta edistetään EU-ssa. Minä en halua, että saadaan mahdollisuus olla täällä laittomasti. Sitten majoitus, sen pitäisi olla minimisäädöksen mukainen, kuten palkkojenkin. Ja tämä puhuu puolestaan oikeastaan. Sopimukseen pitäisi tulla mukaan myös palautus lähtömaahan ja minä kannatan sitä, että äh, rajoitus olisi äh, kuusi kuukautta yhden maan osalta. Tässä yksi minuutti siis. Kiitoksia kovasti, edustaja Mulder. Kiitoksia, että puhuitte lyhyesti, autoitte meitä. Minä yritän olla mahdollisimman joustava, mutta silloin kun minä asetan tiukkoja aikarajoja. ja Se johtuu siitä, että jälleen kerran minä olen ehdottanut, että itse pitäydytään puheajoissa ja e, jälleen kerran mennään riskirajoille. Ja sitten edustaja Birker. Kiitos puheenjohtaja. Me tiedämme, että tämä on hyvin kuuma perunne tämä aihe, kun puhumme tästä. Me tiedämme, että on erilaisia tarpeita, jotka täytyy ottaa huomioon yrityks, yritysten e-, edut ja työntekijöiden edut. Ja tämä on hyvin kokonaisvaltainen asiakokonaisuus. En kuitenkaan halua sitä, että me e-, emme erota selkeästi toisistaan. Me on tärkeää, että me puhumme direktiivistä, joka koskee kausityöntekijöitä, ei, tässä ei puhuta siitä, mikä on turvapaikanhakijan ja, ja laittomien maahanmuuttajien laillistaminen kaikista mahdollisista asioista, jotka sitten mahdollisesti lii, lii, voivat liittyä tähän. Tässä on kuitenkin kysymys siitä, että miten kausityöntekijöiden tilanne on. Meidän täytyy sitten tässä selkeästi määritellä, miten tämä ymmärretään. Ei ole syytä siis sotkea puuroja ja vellejä. Ensimmäiseksi täytyy muistaa tämä ajanjakso. Tässähän on kyse kai siitä, että meidän täytyy nähdä realiteetit ja olla joustavia. Me usein kausityöntekijät työskentelevät myös yli talven tai yli kesän, mutta ei kuitenkaan koko kalenterivuoden mittaan. Tämä on, tässä onkin lienee parempaa, parempi korvata kalenterivuosi jollakin ajanjaksolla, 12 kuukauden alajaksossa, mitä taas tulee ajanjaksoon, niin meidän täytyy muistaa joustavuus, jotka ottavat huomioon yksittäisten maiden edut, jotka sitten puhuvat kuudesta tai yhdeksästä kuukaudesta. Toinen kommentti. E, tämä koskee esityksen hylkäämiseen jäsenvaltiossa. Luulenpa, että joustavuutta täytyy vaalia niin, että vasta siinä vaiheessa, kun toistuvasti rikotaan kansallisia säädöksiä ja lakeja, että sitten voitaisiin hylätä hakemus eikä niin, että jo ensimmäisellä, ensimmäisen rikkomuksen yhteydessä hylättäisiin tämä niin kuin komissio oli esittänyt. Kolmas asia liittyy työnantajan luvan vaihtoon, äh, vaihtamiseen tai pidentämiseen. Nyt kun puhutaan suunnitteluvarmuudesta yrityksessä, joka on kausiala, esimerkiksi hotellissa, niin täytyy olla selvää, että, että työntekijä tulee, että hän on myös käytettävissä tässä pitäisi, tämä muutos täytyisi mahdollistaa vain silloin, kun kun työnantaja, esimerkiksi hotelli, rikkoo työntekijän oikeuksia, niin silloin tietenkin täytyy olla mahdollisuus muuttaa tai tekee muuta. Mutta suunnitteluvarmuutta ajatellaan, ei, ole, ei pitänyt silloin mahdollista, että, että työnantaja ottaa työntekijän kausi, kaudeksi ja sitten sanoo kahden viikon päästä, että, että, vai, että vaihdetaan työpaikkaa. Näin ei voi olla vaan että tässä täytyy olla vissejä rajoituksia, jotka vaalivat suunnitteluvarmuuden etuja. Tässä olivat minun kolme kommenttiani. Kiitos. Thank you, Mr. Bronx. Kiitoksia, herra Bronx. Thank you. Uh, when seasonal workers... Kiitos. Kun kausityöntekijöitä palkataan, niin kuinka usein näitä työpaikkoja on mainostettu paikallisesti? koska olisi, ei olisi kovinkaan normaalia, jos kolmannen maan työntekijöitä palkattaisiin silloin, jos paikallisia olisi työttöminä ja saisivat työttömyyskurvasta. Kun me vierailimme Rosanossa, niin me huomasimme, että kausityöntekijöiden olot olivat järkyttävät, palkkataso oli alhainen, mutta tapasimme myöskin paikallisia työttömiä, jotka myöskin saivat vähemmän kuin minimipalkan vaikkakin enemmän kuin nämä kolmannen maan työntekijät. miksi kausityöntekijöitä sitten palkattiin? Sen takia, että työnantaja mieluummin halusi kolmannen maan kansalaisia, koska heitä on helpompi hyväksikäyttää. Ongelma on se, että monet työnantajat pitävät työntekijöitä ei ihmisinä, vain tuotantovälineinä. Ja kausityönteko helpottaa tätä kuinka monet kausityöntekijät jäävät sitten kausityön jälkeen maahan? Onko kausityö vain laittoman maahanmuuttamisen helpottamista? Kiitos. No niin, nyt palaamme esittelijään. Hän saa loppupuheenvuoron. En halua viivästyttää äänestystä. Sanoisin vain, että nyt on aivan selvää, että varjoesittelijät ovat ymmärtäneet ehdotuksen. Olen kiitollinen siitä, että he ovat suhtautuneet selkeästi eh, osittain eh, hyvin voimakkaastikin. Nämä minun on helpompi ymmärtää, mitkä ovat eh, taistelulinjat. Meillä on ensi viikolla kokous. En halua viivästyttää äänestystä, mutta mielelläni keskustelen heidän kanssaan. Haluan kiittää myös niitä jäseniä, jotka ovat jättäneet tarkistuksensa eh, tähän ehdotukseen. Haluaisin viettää, eh, vielä kiittää eh, herra Koferaattia ja Rova Papadopulaa näistä kannanotoista varjoesittelijöinä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia herra Moraesa. Autoitte meitä nyt pitäytymään aikataulussa ja menemään suoraan äänestykseen, joka koskee eh, talousarvioesitystä. Täällä on eh, äänestyslista, jota edu- esittelijä Franziska Keller on esittänyt. Voidaanko mennä suoraan äänestykseen vai eh, kommentti? Aivan lyhyesti. Talousarvio on selvä mutta tässä on pieni erhe tässä äänestyslistassa, jo sen sivulla kolme. Äänestyslistassa on tarkistus 5, 6, 4, 6, 4, 7, jotka ovat identtisiä, ja esit valmistelijan kanta on miinus eikä plussa. Siinä on, siis pitää olla miinus eikä plussa 5, 6, 4, 6 ja 4, 7. Ei siis plussa, vaan miinus teidän tiedoksenne, että tämä on minun kantani. En tiedä, mikä kanta teillä on tähän asiaan. okay. okay, and Mrs. Gunn. Ja äh, Rova Gantz käsittääkseni haluaa vetää ne pois tarkistuksen. Kiitoksia. Uh, Haluaisin vetää ne 5, 6, 7, 4 tarkistuksen Eh, se tulee myöhemmin. Kiitos. 5674 eh. tarkistus siis. Se on sivulla kuusi. Kiitoksia. We are proceeding. Ja nyt siirrymme äänestykseen. Voimmeko aloittaa? Toivottavasti kaikilla on omat äänestyskorttinsa mukana. Äh, no hyvä. Voimme aloittaa äänestyksen tarkistus 5600 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5601, 5627 samansisältöiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5628 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5602 5629 saman sisältöiset puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5630 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5631 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5603 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5632 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Katsotaan koneellisesti. Äänestämme nyt siis. Äänestys alkaa. Minun korttini ei toimi. Kaksikymmentä kaksi puolesta, 16 vastaan. Se oli siis vastaani. 22 ja 17 edelleen enemmistö puolesta. Puheenjohtaja, minun laitteeni ei toimi. Ja sitten Rova Ernst. Yeah. <laughs> Edelleen 22 puolesta 19 vastaan. Ja toistammeko vielä? Me toistamme. 22 puolesta 19 vastaan. Se hyväksytään edelleen. 5633 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 5, 6, 3, 4. Ei, vaan me ö, katsomme uudestaan 5633, äh, koneäänestys 5633. Äänestys päättyy. 26 vastaan, 16 puolesta eli hylätty. 5634 puolesta se raukeakin. ja 32 siis hyväksyttiin, 5632 hyväksyttiin. Eli 5635. Ei, anteeksi. 04, 5604 ei raukea, koska edellinen äh, hylättiin. Eli 5604 puolesta vastaan hylätty. 5, 6, 35 puolesta vastaan. Se taidettiin hylätä, mutta katsotaan se koneellisesti. 5635 äänestys alkaa. Now closed. Ja äänestys päättyy. 24 puolesta 20 vastaan hyväksytty. 5, 6, 36 puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5, 6, 0, 5. Se raukeaa. 5, 6, 0, 6 puolesta vastaan. Tyhjää Tämä täytyy katsoa vielä koneellisesti. 5606 koneäänestys. Äänestys päättyy. 22 puolesta 22 vastaan. Se on siis hylätty. 56 37 vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hyväksytty. 5608, siinä kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan se koneellisesti. Ensimmäinen osa 5608. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja nyt 5643 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5609 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5644 puolta vastaan tyhjää taisi olla hylätty. 5645 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt 5 6 4647 47 samansisältöiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Hyväksytty siis. Ja nyt 5648 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5610 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5649 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 mm etsin tässä vielä 5611. Se hyväksyttiin, se raukeaa, se raukeaa. Ja 51, 5651 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 3 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä koneellisesti. 5613 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 25 vastaan, hylätty. 5655 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5656 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt seuraava raukeaa. Vedetään pois 5660 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 Me äänestämme nyt huomautuksista 65 tarkistus Mulderilta eh, puolesta vastaan. Siis 65, 5665 Mulderin tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan vielä 17. 17 siis. Äänestys alkaa. Pyöt päättyy 27 puolesta, eli hyväksytty 18 vastaan. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta anteeksi, 22 ensin, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt kaksi saman sisältöistä, 2368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi saman sisältöistä, 2469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta, ei vaan tarkistetaan koneellisesti. 26 äänestys alkaa. 26. Äänestys päättyy 27 puolesta, 18 vastaan hyväksytty ja 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, me voimmekin nyt käsittääkseni siirtyä lausunto luonnokseen. Lopullinen luonnossa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei. Me, me katsomme tämän koneellisesti. Eli tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 22 äh, puolesta, 21 vastaan hyväksytty siis. Ja tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 siis kuutonen. Katsotaanko kuutonen Haluaako kukaan tarkistaa äänestystä kuutosesta? Me katsomme sen koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Tarkistus kuudesta. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 14 vastaan ja hyväksytty. Nyt seitsemän. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Nyt se ei kyllä ole selvä. Katsotaan seitsemän vielä uudestaan, kun äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy 22, 22 hylätty siis. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus eh, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt tarkistus yhdeksän raukeaa. Ja menemme kymmeneen puolesta. Vastaan tyhjää. Katsotaan kymmenen. Koneäänestys kymmenestä. Äänestys saka. Äänestys päättyy. 26 puolesta 18 vastaan, eli hyväksytty. Ja tarkistus 11. Suullinen tarkistus. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköinen äänestys 11. Ja äänestys päättyy. 25 puolesta, 20 vastaan, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, taisi olla hylätty, mutta katsotaan se vielä, kun äänestys 12 alkaa. 23 puolesta, 21 vastaan, se hyväksyttiin. Mutta kädet eivät nouse riittävästi. Se siis hyväksyttiin. Ja nyt 13, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Se tarvittiin hylätä. No, tarkistetaan vielä 13 koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ö, 16 puolesta 29 vastaan hylättiin. Ja sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja ne koko muutetusta tekstistä äänestetään puolesta, ei vaan äänestetään sähköisesti. Sähköinen äänestys muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta, kaksi vastaan. Se tarkoittaa, että ähm, lausuntoluonnos hyväksyttiin. Voimme onnitella edustaja Kelleriä hänen tekemästään työstä. Kiitoksia teille kaikille. Now we turn back to Jacolino. Is that right? Yeah. Turn back to Nyt me palaamme Jakolinon. Jakolinon mietintöön. Thank you all. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille jäsenille, jotka osallistuivat äänestykseen. Haluamme kiinnittää huomionne aivan heti ilman viivyttelyjä. Me jatkamme työskentelyämme liittyen kohtaan numero viisi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Me olemme keskustelleet jo aikaisemmin kausityöntekijöistä ja nyt me keskustelemme tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä, joka liittyy niin sanottuun maahanmuuttopakettiin. Yrityksen sisäiset siirret. Meillä on täällä paikalla esittelijä Salvatore Jacolino. Hän tarkastelee tarkistuksia. 251 tarkistusta on esitetty ja me saamme kuulla myös komission puheenvuoron ja Puolan edustaja. Ensin Jakolino, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Questo dossier è stato oggetto... Kiitos puheenjohtaja. Meillä olemme jo äh, keskustelleet varjoesittelijän kesken tästä asiasta ja myös neuvoston puheenjohtajamaan kanssa on puhuttu, niin ikään komission kanssa olemme keskustelleet. Me myös täällä valiokunnassa olemme käsitelleet seikkaperäistä tätä asiaa niin kuin sanottu, yli 250 tarkistusta on jätetty. Tämä osoittaa, että, että suurta kiinnostusta on ja kaikki poliittiset ryhmät haluavat kantaa oman kortensa kekoon tämän direktiivin osalta. Ja siinä on kysymys yrityksen sisäisistä siirroista. Tämähän on osa kokonaispakettia, joka koskee maahanmuuttoa, josta olemme puhuneet vaikkakin tässä on kysymys ajallisesti määräaikaisesta maahanmuutosta, joka ei jonka tarkoitus ei ole palvella sitä, että tiettyjä asetelmia säännöllistettäisiin, vaan tarkoitus on antaa kannustimia ennen kaikkea niille, jotka, jotka ovat tietyssä ammatissa, haluavat tuoda tiettyvissiä pätevyyttä ja tällä tavalla saadaan lisäarvoa yritykselle ja yrityksen sisällä joka toimii EUn jäsenvaltioissa. Ja samanaikaisesti siellä on myös kolmansien maiden henkilöitä palkkalistoille. Toteaisin vielä sen, että osaan arvostaa, haluan arvostaa, osaan arvostaa näitä monia tarkistuksia. Nyt tänä lyhyen aikana, joka minulla on käytettävissä, niin haluan keskittyä ensinnäkin määritelmiin. Tämä on varmastikin kovin merkityksellistä. Meidän täytyy myös olla yhteistyössä työllisyysvaliokunnan kanssa. Kollega Jaakon Saari on työllisyysvaliokunnassa asiasta vastuussa, tästä teemasta vastuussa. 150 artikla, siinähän puhutaan yhteistyöstä valiokuntien kesken ja meidän täytyykin yrittää tavata toisiamme ja olla yhteydessä toisiimme. Olen perehtynyt kollegojen tarkistuksiin. Ja meidän täytyy johtajien osalta määritellä asia. Me olemme tehneet, pyrkineet tekemään objektiivisia kriteereitä näihin määritelmiin. Kollega Kuntsa on menee myös siihen suuntaan, joka voisi hyvinkin olla sellainen, että saamme aikaan kompromissin asiasta. Ja myös ammattityöntekijät ja spesialistit tässäkin on useita ehdotuksia, joita voin kannattaa, ja toisia taas vähemmän. Rova Sipö, Rova Jaakonsaari ja Vitsi Vute, Essa ja Kristiansen niin poispäin. Heillä on vissejä vaatimuksia, joita he ovat esittäneet pätevyyden osalta, ammattipätevyyden osalta, jotta nämä äh, henkilöt voisivat toimia kansainvälisissä ympyröissä Euroopassa ja, ja, äh, ja kolmansissa maissa. Ja Holmajerin Weberin tarkistukset. Siinä puhutaan ö, äh, teknisistä valmistautumista ja niitä voin kannattaa. Tässähän on kyseessä direktiivi, joka vaikuttaa aivan erityisesti tuotantosektorille, ja silloin meidän täytyy tehdä tarkkaa työtä säädöksien osalta. Mitä nyt sitten tulee määritelmään, määritelmiin, niin tässä on varmastikin vielä äh, työtä tehtävänä tulevina viikkoina tai ensi viikollakin yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa, koska on eräitä, jotka, jotka, on otettu, jotka halutaan ottaa pois normatiivista konseptista, jota, jota minä olin kaavaillut. Ja tässä varmasti on mahdollisuuksia saada kompromisseja hierottua. Meillähän on jo muissakin direktiiveissä valmiita määritelmiä, ja ehkäpä voitaisiin tukeutua niihinkin. Toinen tärkeä elementti on sellainen, joka liittyy työ, työaikaan ennen tätä sisäistä siirtoa. Kakset, ollaan ehdottanut 12 kuukautta. Tässä on tietenkin muitakin mahdollisuuksia. On puhuttu kuudesta kuukaudesta joskin tässä täytyy edellyttää ammatillista jatkuvuutta. Ehkäpä tästä voitaisiin vielä keskustella. Ja sitten perheen yhdistämisen sitä kohtaa aika kollega Mulder on tehnyt tästä tässä positiivista työtä 60 päivää voisi olla mielekästä sen selvittämiselle näiden hakemusten selvittämiselle, jotka koskevat perheenjäseniä. Varmasti, tämä on varmastikin välttämätöntä ja tässä on välttämätöntä päästä järkevään tulokseen. Tässä ei saa olla liian suuria poikkeamia suhteessa muihin perheenjäseniin, joiden, joiden kohtaloa määritellään muissa direktiivissä totta kai lähtöpohja, lähtökohta ei vain saa olla sama kuin ja, jotka koskevat kolmansien maiden henkilöitä, jotka, joista on säädelty muu, muualla ja, ja jossa perusteet ovat jonkin verran toisenlaiset. Jos joku tulee Afrikasta, ja hän sitten äh, harjoittaa työtä, halusi harjoittaa työtään Kreikassa, mutta haluaisi mennä kuitenkin Italiaan, niin silloin täytyy tehdä ero näissä tapauksissa. Monissa tapauksissa täytyy, äh, tämäkin täytyy olla mahdollista, mutta minä en nyt kuitenkaan haluaisi äh, sälyttää mitään lisävelvoitteita, jotka saattaisivat vaarantaa ammattityön jatkuvuuden. Voi hyvinkin olla mahdollista, että olisi, pitäisi olla mahdollista voida työskennellä myös toisessa jäsenvaltiossa. Luulenpa, että tässäkin olisi keskustelun paikka. Mitä taas tulee soveltamisalaan? Luulen, että vuokratyötä ei pitäisi lähteä säätelemään. Ehkä on mahdollista keskittyä tässä vain tiettyihin sektoreihin. Tässäkin meidän, meillä on miettimisen paikka. Olemme puhuneet myös AY-liikkeen edustajien kanssa ennen kesätaukoa. Ja täältä saatiin varmasti arvokkaita ja mielekkäitä vinkkejä kysymys rakennussektorista ja sen sääntelystä, sekin on oleellisen tärkeää. On tätä, tässä direktiiviä pitäisi voida soveltaa laajasti. Nuoret maahanmuuttajat, joilla olisi, on mahdollisuus hankkia lisää ammattipätevyyttä, heidän täytyy saada mahdollisuus toimia monikansallisissa yrityksissä. Minua kiinnostaa aivan erityisesti neuvoston linja siellä on varmastikin eräitä ö, hankalia paikkoja, joista homma saattaa kiikastaa. Olen tietenkin kiinnostunut myös siitä, mitä komissio haluaa asioista lausua. Ja me olemme tehneet äh, yhteistyötä varjostelijoiden kesken. Toivomme tietenkin, että pääsemme tässä hyvään lopputulemaan. Ja, ja tätä varten joudumme vielä kokoontumaan varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Me olemme olleet koko aamun hiukan myöhässä aikataulusta ja mm, meillä on aikomuksena äh, kello 12 aloittaa lopettaa nämä asiat, mutta me teemme todellakin parhaamme, jotta pidämme tämän aikataulun, koska meillä on vielä lounastauon jälkeen asioita käsiteltävänä. Nyt ehdottaisin äh, komissio ja neuvoston edustajat, jotka ovat paikalla. Diane Schmidt komissiosta, hän äh, haluaisi pitää puheenvuoron tässä. Kiitoksia kovasti. Minä puhun aivan lyhyesti, koska täällä ei ole paljonkaan aikaa asiaan. En käy läpi kaikkia kohtia, kuten kausityöntekijöistä, mutta aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Jakoliinoa, rouva Jaakonsaarta näistä keskusteluista tämä tarkistusten lukumäärä osoittaa, että asia on hyvin kiistanalainen yksi tärkeistä kohdista on määritelmäkysymys. Minä en mene johtajien ja muiden henkilöstön osalta mihinkään yksityiskohtiin, mutta jos haluatte käydä näitä läpi myöhemmin, niin olemme käytössämme, käytössänne jatkossakin. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt sitten Puolan puheenjohtaja, valtion edustaja Agnieszka Skiva. Panie przewodniczący, również podobnie jak komisja Kiitos puheenjohtaja. Kuten komissiokin, me haluaisimme kiittää teitä ja aivan erityisesti herra Jakoliinoa hänen yhteistyöstään tässä asiassa. Kuten kausityöntekijä kysymyksessä, niin tässäkin tämäkin tulee olemaan koko, sen kokouksen aihe, joka pidetään 13. ja 14. syyskuuta ja kokouksen jälkeen heti kerromme teille sitten, mikä tilanne neuvostossa on. No nyt saamme kuulla eh, kollegaamme Liisa Jaakonsaarta. Hän on ollut mukana tässä eh, työllisyysvaliokunnan valmistelijana eh, tässä asiassa. Joo, kiitoksia myös lyhyesti. Työllisyys- ja sosiaaliasiavaliokuntaan jätettiin 167 muutosesitystä ja se oli monia mielenkiintoisia asioita. Monissa muutosesityksissä esimerkiksi vaadittiin sitä, että eh, jäsenvaltioiden kansalaisia eh, täytyy asettaa etusijalle, eh, kun, kolmansista maista otetaan ihmisiä, mutta saman, samanaikaisesti ei ollut mitään suuria eroja siinä, miten äh, näitä äh, intracorporate transfers kohdellaan äh, Euroopan unionin alueella. Ihan niin kuin herra Jakoliino sanoi, niin eniten tuli muutosesityksiä tässä mm, asiantuntijan, asiantuntijoiden ja johtajien määrittelyssä ja sitten katsottiin, että myös tämä harjoittelijat saattavat olla problemaattisia asioita. Uskon, että näihin löytyy hyvä ratkaisu. Ja se, mikä on minun mielestäni e, ja oman ryhmäni mielestä erittäin tärkeä asia on artikkeli, e, artikla 14, joka käsittelee oikeuksia. On erittäin tärkeä tärkeä e, yhdenmukainen kohtelu, se pitää varmistaa. Oli sitten kysymys palkasta, sosiaaliturvasta, eläkkeistä, työolosuhteista ja esimerkiksi eläkkeiden siirtämisestä ja esimerkiksi tässä viimeksi mainitussa meillä on jo päästy yhteisymmärrykseen single permit kysymyksessä, joka tulee sitten hyväksytyksi seuraavassa täysistunnossa. Ja mm, olen sitä mieltä ja ryhmäni on sitä mieltä, että tätä lähetettyjä työntekijöitä, lähetettyjä työtä täytyy ikään kuin irrottaa tästä kokonaisuudesta. Nimittäin jos sallimme tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä sovellettavan, niin silloin herkästi tulee kahden ikään kuin tien työmarkkinat ja se on jo aiheuttanut suuria ongelmia monessa maissa ja nyt täytyy näiden ongelmien ehkäisemiseksi toimia tosi tarkasti. Olen Jakoliinon kanssa samaa mieltä siitä, että esimerkiksi tämä rakennusala pitää sulkea tästä pois, koska on käynyt asiantuntijakuulemisissa ilmi, että se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee ongelmia. Ja mehän me tietenkään halua enemmän ongelmia pöydälle. Kiitoksia uskon ja odotan kovasti komission vastausta näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten äh, jäsenet ensimmäiseksi herra Pirker. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen Jakolinoa hän on todellakin onnistunut saamaan täsmällisiä pragmaattisen paperin aikaa ja esittänyt parannusehdotuksia, jotka palvelevat tätä asiaa ja keskittyy näihin konsernin sisäisiin siirtoihin. Minulla on kolme huomiota. Ensimmäinen huomioni koskee hakemuksen esittämistä. Mikä jäsenvaltio minkä, minkä jäsenvaltion pitäisi käsitellä tätä hakemusta, e, ei välttämättä ole selvää silloin, kun konserni toimii useissa jäsenvaltioissa, että missä on nyt se päätoimipaikka tai pääkonttori. Siihen voitaisiin, tässä pitäisi noudattaa tiettyä joustavuutta. Että silloin, kun ei ole selvää, ja ellei ole selkeä, selkeästi määritelty missä, niin voitaisiin antaa valinnanvapaus hakemuksen esittämiselle. Toinen koskee kohtaa, jossa meidän pitäisi yrittää poistaa byrokratian esteitä, byrokraattisia esteitä. Tämä koskee artiklaa 10 kohtaa 7. Tässä komissio ehdottaa, että näyttö tästä, näistä lupaehdoista täytyy esittää yrityksen toimesta. Minusta paljon yksinkertaisempaa olisi, että, että viranomaisilta saadaan kirjallinen vahvistus siitä, että mitään rikkomuksia ei ole tapahtunut. Ellei rikkomuksia ole tapahtunut, niin silloin yrityksen ei tarvitse äh, koota tätä paperikamaa sen esittämiseksi, että mitään rikkomuksia ei ole ollut. Tämä vain yksinkertaistaisi tätä koko menettelyä ja nopeuttaisi sitä. Ja kolmas huomioni koskee tätä lähettämistoimeksiantoa tässä on pyritty rajaamaan komission taholta vain asiakkaan toimipaikkoihin, mutta onhan yrityksen etujen mukaista laajentua ja on myös meidän etujemme mukaisesti, mukaista, että luomme uusia työpaikkoja. Siksi minusta tässä pitäisi mahdollistaa se, että lähettäminen on mahdollista myös to, toimipaikoilla, jossa mahdollisesti on liikekumppaneita. Yrityksessä on kuitenkin aika vähän spesialisteja, jotka ovat käytettävissä. Siksi olisikin mielekästä, että tämä mahdollisuus avataan, että voi mennä sinne, missä mahdollisesti löytyy uusia työpaikkoja. Tässä voidaan luoda uusia työpaikkoja tai uusia toimipaikkoja yrityksille. Nämä kolme ehdotusta halusin esittää. Kiitos. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä myöskin olen tyytyväinen esittelijän lähestymistapaan, jossa hän hakee mahdollisimman laajaa konsensusta. Tämä on erittäin tärkeää, koska tämä on kiistanalainen aihe Euroopassa, eli mitä enemmän kompromisseja löydetään, niin sen parempi. Kun nyt tarkastelen näitä tarkistuksia, niin meidän täytyy päästä parempiin määritelmiin tietyissä tarkistuksissa – Esimerkiksi nämä eri kategoriat en näe mitään syytä, miksi harjoittelijat jätettäisiin ulkopuolelle – koska tämähän olisi hyvä mahdollisuus harjoittelijoille oppia. Ja jos meidän tuli sitten, kun me eh, keskustelemme muiden kauppakumppanien kanssa, niin sieltä saatetaan vaatia samaa, Eli minun mielestäni on hyvä, että jos näitä tätä vaaditaan, niin me mahdollistamme tämän. Sitten minä puolan tätä kolmea vuotta. Jotkut ovat sanoneet, että sitä tulisi automaattisesti jatkaa. No, meillä on eri lainsäädäntöä, sininen kortti ja muuta, jotka tulisi rajata kolmeen vuoteen, koska tässä nyt on kysymys yrityksen sisäisistä siirroista. Sitten mitä perheenjäseniin tulee, heitä tulisi käsitellä samaan tapaan kuin itse hakijaa, koska henkilön täytyy tietää, saako hän perheensä mukaan ja saavatko he työnteko-oikeuden. Sitten vielä yksi kiistanalainen kohta liittyy siihen, kuinka pitkään henkilön olisi tullut tehdä tälle yritykselle työtä, onko se kuusi vai 12 kuukautta. No argumentteja löytyy suuntaan ja toiseen. Tästä täytyy varmaankin vain äänestää. Ehkä yhdeksän kuukauttakin riittäisi. joka ikistä kohtaa voidaan puolustaa. Kuutta kuukautta, 12 kuukautta voidaan puolustaa. Minun mielestäni olisi loogista, että henkilöllä on jonkinlainen yhteys tähän yritykseen, koska muutoin kysymys saattaisi olla täysin vapaasta rekrytoinnista. Koska puhutaan siis yrityksen sisäistä siirrosta, niin silloin henkilöllä täytyy olla jonkinlainen yhteys yritykseen, mutta aikakaudesta en osaa sen enempää sanoa. Ja sitten kun lupa on annettu yhdelle maalle yritystä kohti, niin jos yrityksellä on sitten tytäryhtiöitä muissa maissa, niin samaan tulisi pädetä sitten muihinkin maihin, koska loppujen lopuksi mehän olemme Euroopan unionissa, eli me, meitä säätelee Euroopan unionin lait. Thank you, and Mrs. Kiitoksia, sitten Rova Ernst. niin, tämä on vaikea asia, ja tämä, tässä pyöritään näiden käsitteiden ympärille, ja täällä on paljon tarkistuksia, joissa jokainen yrittää ilmaista hienosti asiansa, mutta siitä huolimatta ongelmat säilyvät. Mainitsen yhden ongelman, on sitä harjoittelija tai ammattiharjoittelija, niin kuin tässä sanotaan. Eihän sellaista sanaa olekaan meillä, ainakaan Saksassa. Ei tämä todellakaan toimi. Haluaisin ottaa nämä esille nämä veristiriidat. Täällä on erilaisia käsityksiä. Tässä oli myös direktiiviehdotus että harjoittelijan pitäisi esittää näyttö tästä korkeimmasta korkeakoulututkinnosta, diplomi tai joku muu nämä on, ja näyttö, että onko se korkeakouluopinto vai, tai opisto-opinnot. Onko tämä sitä harjoittelija? Sehän on ihan toinen, toisen alan homma. Sitten täällä ehdotetaan, että normaalina työntekijänä voidaan asettaa tehtäviä tämä, että että yleissivistävä polytekninen koulutus täytyy tai ammattikoulu täytyy hoitaa. Tämä, tässä mennään ylös ja alas. Meidän pitäisi nyt tarkkaan miettiä. En nyt puhu väärinkäytöksestä, mutta täytyy sanoa selkeästi, että mitä me oikein haluamme esittää. Ja ellei, ennen kuin tämä on selvä, niin minä äh, otan kyllä etäisyyttä tähän paperiin. Keskustelu on todellakin vielä täysin auki. Mutta voimme iloisesti jatkaa tätä hommaa ja puhua johtohenkilöistä, ja ammattityöntekijöistä. Tämä on yhtä lailla vai ammattityöntekijä on sellainen, jolla on tietty ammattikoulutus. Ainakin meillä olisi näin, mutta mitä täällä, tässä puhutaan äh, spesialisteista äh, ja tämä aika kummallista tekstiä esimerkiksi tarkistuksessa. Tämä on aika vaikea. Sitten kolmans, kolmansien maiden kansalaiset, miten niin? Tämä pitäisi päteä kolmansissa maissa, kolmansiin maihin, joilla on toimipaikka EUn alueella. Tämä Minusta tämä on kovin vaikeaa ja hankalaa, minkä takia meidän pitää tämäkin pyörä vielä keksiä. Ja hyvin tärkeää minusta on puhua näistä ennalta, ennakkoajoista, puhun kuudesta kuukaudesta, mutta olen vakuuttunut muistakin ajoista, mutta niin pitkäksi tämä edeltävä aika. Toivoisin vielä selkeämmät säännöt tasa-arvosta palkka, palkkauksessa ja sosiaalikysymyksessä, tämä on hyvin tärkeää, ja, ja ja sitten minä en kannata tätä kolmea vuotta. Thank you. No. Kiitoksia. Herra Bronx, haluatteko tekin äh, sanoa? Äh, meillä on vielä aika ennen kuin palaamme äh, herra Jakolinon puheelle. No niin, tämän toisen esittelijän jälkeen jäsenvaltioiden pitää antaa etusia omille työntekijöilleen. Yrityksen sisäiset siirrot sisältävät sellaiset tilanteet, että ei käytetä paikallisia työntekijöitä. Olisi, ei olisi sopivaa, ettei käytetä paikallisia työntekijöitä. Yrityksen sisäiset siirrot ovat pahin muoto laillista tai laitonta maahanmuuttoa. Siinä yrityksen on mahdollista siirtää maahanmuuttoa ilman, että jäsenvaltiot mitenkään puuttuvat asiaan. Se on ihmiskaupan hienostunut muoto, jotta yritysten ahneutta vain tyydytetään. Kiitoksia. Ja loppupuheenvuoro vielä esittelijä Jakoliino. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut mielenkiinnolla sitä, mitä kollegat ovat sanoneet ja arvostan puheenvuoroja kovasti. Arvostan myöskin heidän ehdotuksia sen suuntaan, että asiasta keskusteltaisiin enemmän. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on hyvin arkaluontoinen ja monimutkainen asia. Ja tämä on asia, jossa meidän täytyy pyrkiä tasapainoiseen lopputulokseen. Me haluamme yksinkertaistaa menettelytapoja, me haluamme tarjota työntekijöille heidän perheilleen mahdollisuuksia, me haluamme edistää myöskin yhteisöpreferenssiä, me haluamme, että näitä kaikkia kunnioitetaan. Nämä ovat asioita, joita meidän täytyy pyrkiä sovittamaan yhteen. Toisin sanoen me haemme rakennetta, joka johtaa suurempaan tuottavuuteen ja lisätuoton aikaansaamiseen. Tämä on se, mitä me haluamme saada aikaan ja täten meidän täytyy tarkastella tarkkaan sitä, miten tähän päästään. Meidän täytyy tarkastella ajoitusta, määritelmiä, aivan kuten kollega tässä mainitsi lähitulevaisuudessa tullaan järjestämään kokouksia, jotta nämä kohdat saadaan vielä hiottua, koska kuten kollega sanoi, nämä ovat todella olennaisia asioita. Me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä tähän saakka ja uskoakseni me tulemme käymään keskusteluja vielä rakennussektorista. Minä en ole vielä päättänyt, mikä minun mielestäni tässä asiassa on paras tapa eteenpäin. Eli mielelläni kuulen mielelläni niitä kollegoja, joilla on vahvat mielipiteet tästä asiasta suuntaan tai toiseen. Ja meidän täytyy myöskin keskustella tästä harjoittelijakysymyksestä, missä määrin heidät tulisi ottaa tähän mukaan, koska on erityyppisiä harjoittelijoita me tulemme tarkastelemaan tätä varjoesittelyiden kanssa tulevina päivinä ja toivon mukaan löydämme uusia kompromisseja, jotta saadaan hieman vähennettyä tarkistusten valtaisaa määrää. Minulla on sellainen vaikutelma, että tarkistukset ovat kaikki hyvin positiivisia siinä mielessä, että niiden tarkoituksena on parantaa tekstiä – ja ne ovat myöskin osoituksia siitä, että ryhmät ja jäsenet ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Kiitoksia teille kaikille oikein kovasti. Erittäin hyvä, että saimme tämän kohdan päätökseen esityslistassa ja tilanne on nyt sellainen, että voimme jatkaa menettelyitä. Varjoesittelijöiden kokous järjestetään ja sitten siellä keskustellaan tarkemmin tarkistuksista. Ja nyt olemme pysyneet aikataulussa, joten voimme siirtyä koordinaattorien kokoukseen. Pyytäisin, että muut siirtyvät pois salista. Ja nyt päätämme live-valiokunnan varsinaisen kokouksen ja sitä jatkamme taas kello 15 iltapäivällä.